All right. Colleagues, may I have your... No niin, hyvät kollegat. Nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. Aloittelemme tässä kokousta. Aivan ensin pyydän anteeksi Sharon Bowsin puolesta. Hän on taitanut jäädä lumen jumiin jonnekin. Ja nyt ajattelimme, että emme odottele tämän pidempään. Minä johdan puhetta siihen asti, kunnes hän tai johtaja saapuvat paikalle. Esityslistan ensimmäinen kohta on esityslistan hyväksyminen. Jos siihen ei ole huomioita tai muutostoivomuksia, niin katsotaan esityslista hyväksytyksi. Samoin haluan ilmoittaa teille, että Meillä on täällä koko joukko pöytäkirjoja marraskuun alun kokouksesta, joulukuun lopun joulua edeltävään kokoukseen. Nämä pöytäkirjat ovat nyt saatavilla. Ja jos kukaan ei vastusta, nämä pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. On koko joukko ilmoitusasioita, puheenjohtajan ilmoituksia, mutta minä en niitä teille tässä esittelee. Varmasti Sharon Bowles saapuessaan sitten, kun saapuu joko myöhemmin tänään tai huomissa aamuna tai sitten huomenna iltapäivällä ilmoittaa teille nämä puheenjohtajailmoitukset. Mutta nyt siirrymme tämän iltapäivän kaikkein tärkeimpään kohtaan. Minulla on kunnia toivottaa tervetulleeksi vieraksemme Vittorio Grilli, Italian talous- ja valtiovarainministeri. Tervetuloa. Kiitoksia, että olette saapunut vieraaksemme Meistä on erittäin kiinnostavaa kuulla teidän näkemyksiänne Euroopan unionin tilasta tällä hetkellä. Olemme ymmärtäneet, että te kai alustatte kymmenisen minuuttia. Ja tämän jälkeen meillä on tilaisuus Euroopan parlamentin jäsenten kysyä teiltä kysymyksiä. Te olette ilmoittanut, että olette käytettävissämme ja pyritte vastaamaan kysymyksiin. Nyt ei ole suinkaan minun tehtäväni esittää minkäänlaista yhteenvetoa teidän maanne tämänhetkisestä tilanteesta. Te voitte tehdä tämän huomattavasti minua paremmin. Ja näin ollen äh, minulla on nyt äh, suuri ilo ja kunnia antaa teille puheenvuoro todella lämpimästi tervetuloa vieraaksemme. Olkaa hyvä, ministeri. Chairman. Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Hyvät talous- ja raha valiokunnan jäsenet, on ilo olla täällä Euroopan parlamentissa ja valiokuntanne vieraana tätä talouden vuoropuhelua käymässä. Kymmenen minuuttia ei suinkaan ole pitkä aika. Ja näin ollen tuon esiin jotain tärkeitä kysymyksiä ja varmasti sitten kysymysten pohjalta voidaan mennä lähempiin yksityiskohtiin. Tässä muutamalla sanalla ajattelin hieman kertoa viimeaikaisimmasta kehityksestä Euroopassa ja euroalueella erityisesti. Ja jatkan tästä italiaksi omalla äidinkielelläni ja kerron hieman sitten myöskin näin ollen Italian eli kotimaani tilanteesta. Kun jännitteitä on ollut viime kuukausina, niin nyt eh, markkinat ovat hieman saaneet takaisin luottamusta. Spreadit ja eri eh, pankkien toimet ovat eh, osoittaneet sellaisia indikaattoreita, että tilanne markkinoilla on parantunut. Mitä tulee markkinatilanteeseen, tiedyt näkymät näyttäisivät nyt hieman paremmilta euroalueelta. Selvää kuitenkin on, että kriisistä ei vielä ole kokonaan ylipäästy, mutta ollaan parempaan tilanteeseen menossa ja ollaan ehkä nyt tässä käänne pisteessä. Toivomme ainakin, että vuoden jälkimmäisellä puoliskolla tähän päästään. Vaikka nyt näkymät näyttäisivätkin hyviltä vuoden loppua ajatellen, eh, ei vieläkään voi levähtää. Eh, kasvuluvut eivät ole riittävän suuret, jotta voitaisiin puhua kestävästä kasvusta ja työpaikkojen palauttamisesta. on kannettava yhteinen vastuu kaikissa jäsenmaissa ja myöskin EUn toimielimissä tilanteesta. Monenlaisiin toimiin on ryhdytty eri jäsenmaissa. ja poliittisesti ja sosiaalisesti tilanne on hankala, mutta näitä toimia tarvitaan, jotta todellakin reformien myötä päästään toivottuihin tuloksiin. Jäsenmaat ja toimielimet, niiden on jatkettava hyvää yhteistä politiikkaa ja vahvaa politiikkaa. Katsoisin, että Vakautuminen markkinoilla on myönteinen asia, eh, kun jäsenmaat ja toimielimet pyrkivät nyt sitten eh, saamaan aikaan hyvät kestäväpohjaiset strategiat tuleville vuosille. Vuonna 2012 tehtiin tärkeitä päätöksiä ja nyt sitten eh, mennään myöskin toimiin, joita on esitetty kesäkuun huippukokouksessa on katsottava, miten rahoitusjärjestelyt ja valtion velkakysymykset hoidetaan. Ja muistutan tässä muutamasta seikasta. Ensinnäkin eh, monitahoinen valvonta, sitä on vahvistettu, on perustettu vakausmekanismi. Ja se on tärkeä askel, eh, kun ajatellaan mm, mahdollisuutta eh, hyödyntää rahoitusmenettelyjä. Ja EKPn rooli on myöskin vahvistunut ja näin pyritään vähentämään erilaisia riskejä Euroopassa ja ettei synny minkäänlaisia ongelmia, jotka liittyvät luottamuspulaan. On myöskin tarkasteltu yhteistä valvontamekanismia ja se onkin tärkeä tekijä, kun pankkiunionin perustamisesta puhutaan. Ja niin kuin jo totesin, edistystä on Euroopassa tapahtunut, mutta myöskin kansallisesti. Ja nyt jatkankin hieman tästä muutamalla huomiolla. Ja näin puhun Italiaa tässä vaiheessa, kun kansallisesti asiaa tarkastelee, niin jäsenmaissa on tehty erilaisia elvytysohjelmia, huomioitu rakenteelliset toimet, millä eh, vaikuttaa kielteiseen kasvukehitykseen. Ja tästä Italian voi hyvänä esimerkkinä esittää. Ja Euroopan komissio on myöskin nämä myönteiset huomiot esittelyt edellisen ohjausjakson yhteydessä. Italia Italian osalta voi sanoa, että se on huomioinut ne uudistus- ja vakautustoimet, joita siltä vaadittiin. Italia on kärsinyt eh, ilman muuta siitä, että eh, markkinoilla on sen suhteen valinnut luottamuspulaa. Ja näin Italian talous on joutunut varsin hankalaan taantumaan ja BKT osalta tarkoittaa 2,4 prosentin eh, alenemista, mutta uskomme, että tämän vuoden loppupuolella käänne tapahtuu parempaan suuntaan. Ja vienti eh, ja investoinnit ovat avainsana, eh, kun katsotaan, kuinka on mahdollisuus kääntyä jälleen kasvuun päin. Ja tärkeää olisi saada paremmat kasvuluvut aikaan viimeistään vuonna 2014. Taloutemme ei ole välttämättä kasvanut toivotulla tavalla ja niinpä hallitus on mennyt erilaisiin rakenteellisiin toimiin, joilla päästäisiin eh, kasvun tielle. Ja tämä on tarkoittanut myöskin eläkejärjestelmien uudelleen tarkastelua ja ylipäätään puuttumista eh, julkisin, julkisen sektorin toimiin. Ja tällä tavalla pyritään 4 prosentin kasvuun verrattuna siihen, mikä tilanne on ollut viimeisinä vuosina. Ja sitten kun tarkastellaan erilaisia verotuksella poimia, niin tässä kolme prosenttia BKTstä on se, mitä on esitetty. Ja tarkoitus olisi voida nostaa tätä vuoteen 2015 mennessä 5 prosenttiin. Ja nämä rakenteelliset toimet, ne muodostavat noin 1 prosenttia tästä osuudesta BKT suhteen tänä vuonna ja rakenteellisesti tarkastellen niin tilanne vakautui jo tämän vuoden aikana. Ja hallitus on joutunut näin ollen eh, puuttumaan erilaisiin verotuksellisiin eh, kysymyksiin. Ja eh, toimiin liittyy myöskin se, että yrittäjyyttä ja innovatiivisuutta pyritään tukemaan hallituksen toimin. Ja tässä myöskin verotukselliset toimenpiteet huomioidaan. Ja pyritään tuo, tuotteliaisuutta produktiivisuutta tällä tavalla myöskin eh, parantamaan. Voidaan todeta, että Italia on muuttumassa, on jo muuttunut ja sillä tavalla, että taaksepäin varmasti ei enää voida mennä. Parlamentissamme viime vuonna hyväksyttiin perustuslain muutos, jotta voidaan eh, talousarvioon liittyvät uudet toimet toteuttaa ja vuodesta 2014 alkaen ne otetaan käyttöön. Ja tällä tavalla sitten tätä sovelletaan koko julkiselle sektorille. Ja tässä periaatteessa huomioidaan eh, syklisen kehitys ja toisaalta sitten erityiset eh, tilanteet, joita saattaa ilmetä. Ja eh, joulukuussa parlamentissa hyväksyttiin vahvistettu laki, jolla määritelmään ne mekanismit, joiden myötä on mahdollista vakauttaa talousarviot ja selvitetään myöskin ne toimet eh, ja tahot, jotka voivat riippumattomasti toimia parlamentin sisällä ja joiden tehtävä on julkisten varojen käyttöä valvoa ja sitä, että sääntöjä noudatetaan ja että todellakin talousarvio täysmääräisesti saadaan hyödynnettyä. Eli siis näitä tärkeitä vakauttamistoimia on toteutettu ja muitakin aloitteita ja hankkeita ja uudistuksia on esitetty. Ja ehkäpä tässä puheenvuoroni lopuksi muistuttaisin muutamasta näistä ja sitten keskustelun myötä voidaan mennä yksityiskohtiin. Ensinnäkin avoimuuskysymyksiin on puututtu, on pyritty myöskin paremmin kitkemään eh, korruptiota ja koko julkishallintoa on nyt pyritty saattamaan avoimemmaksi, näkyvämmäksi, katsottu, että tähän tarvitaan myöskin riippumaton elin. Ja on haluttu myöskin eh, kaikkia byrokraattisia toimia muuttaa avoimemmiksi. Ja tässä esimerkiksi eh, kaikki julkishallinnon työpaikat on nyt eh, netin kautta julkistettu ja tällä tavalla pyritään takaamaan se, että kaikki julkishankinnat ja muut hoidetaan avoimesti. Ja ylipäätään korruption vastainen taistelu on nostettu esiin, siihen puututaan paremmin kuin aikaisemmin. Tämän lisäksi tilien valvontaa eri tahoilla on parastettu ja tällä tavalla pyritään siihen, että alue- ja paikallistasolla myöskin kaikki tilinhoidolliset vaatimukset ja määräykset toteutetaan. Viidentenä voidaan todeta, että erilaisia strategisia infrastruktuurihankkeita pyritään toteuttamaan ja yksinkertaistamaan näitä menettelyitä ja se, miten project financing sääntöä hyödynnetään, pyritään toimia siten, että yksityistä pääomaa tuetaan myöskin Italian PK-yritysten elämää pyritään helpottamaan. ja maksuviivekysymyksiin eh, erityisesti puututaan ja tässä otetaan käyttöön 30 vuorokauden maksutakaraja ja näin huomioidaan olemassa oleva eh, direktiivi asiasta. Ja seitsemäntenä kohtana voidaan todeta, että ammattiyhdistykset ovat hallituksen kanssa saaneet aikaan eh, sellaisen sopimuksen, jolla pyritään tukemaan sellaisia työsopimuksia, jotka ovat luonteeltaan yksityisiä pieniä yrityksiä tukevia. Ja jotta tähän suuntaan voitaisiin paremmin mennä, on hyväksytty esitetty eh, paketti, yli kahden miljardin suuruinen sellainen, ja sen käyttöön voidaan mennä jo tänä vuonna, ja nimenomaan siihen liittyy se, kuinka eh, eh, verotuksellisesti voidaan keskittyä yrityksiin, jotka omalla toiminnallaan lisäävät tuottavuutta maassamme. Tähän voin päättää tämän ensimmäisen puheenvuoroni. Varmasti keskustelu ja kysymykset tuovat esiin vielä muita asioita. Ja tähän loppuun toteaisin, että nyt kun on uudet tiet avattu, niin on selvää, että hallitus oikean suuntaan toimii, mutta suinkaan vielä ei olla päämäärin päästy, vaan kaikkien eri tahojen, myöskin EUn toimielinten, on ponnistuksia edelleen jatkettava. Suuret kiitokset ministeri tästä lyhyestä alustuksestanne. Kuvailitte meille, mitä Italiassa tällä hetkellä tapahtuu. Kaikki tiedämme, että että Italia johtaa tällä hetkellä byrokraattien asiantuntijahallitus ja tiedämme, että maalla, maassa ne toimitetaan vaalit ensi kuussa, joten saattaa olla, että jotkut teille esitettävät kysymykset saattavat käsitellä myös maanne poliittista tulevaisuutta. Kaikki kollegat tietävät, miten kysymys-vastauskierros toteutetaan viisi minuuttia kysymyksille ja viisi vastauksille, joten jos te puhutte pitkään parhaat kollegat, niin ministerillä on sitten vähemmän aikaa hänellä. Joten minuutti puolitoista korkeintaan Dontin järjestelmän mukaisesti ensimmäinen kysymys tulee EPP-edustajalta Jean-Paul Gossesilta. Jean-Paul. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa arvoisa ministeri tähän Ekon valiokunnan kokoukseen. Minulla on vähän naivi kysymys, jota kansalaisetkin ehkä pohtivat ja kysyvät, kyselevät. Se liittyy teidän alkuperäiseen aloitukseen euroalueesta. Miten on mahdollista, että niin lyhyen aikarajan sisällä kun mitään ilmoitetuista toimenpiteistä ei ole vielä saanut mitään muotoa. Kaikki on vähän hajannut sekannustilassa. Miten on mahdollista, että näin yhtäkkiä mark- markkinat ovat kääntyneet toiseen suuntaan ja kun jo vuosien ajan on sanottu, että me olemme vararikon partaalla euroalueella, sieltä tulee lähtemään jäsen ja se tulee hajoamaan käsiin, niin miten muutamassa kuukaudessa minä tuossa toistan, että mitään konkreettista ei ole vielä toteutettu, paljon ajatuksia, mutta se ei ole vielä saanut hahmoa ja muotoa. Miten te voitte selittää, että miten tässä nyt arvostetaan euroaluetta on näin kääntynyt aivan toiseen suuntaan. Anna muiden puhua enemmän sitten Italiasta. Well, thank you. Um, don't agree 100% uh, of your... Niin, etteikö mitään vielä olisi varsinaisesti tehty, niin ihan tähän voi täysin yhtyä. Katsoisin, että markkinat kyllä tarkkaan seuraavat kehitystä sekä euroalueen osalta kuin myöskin mitä tapahtuu yksittäisissä jäsenmaissa. Ja uskoisin, että jota tuloksiin päästään, tarvitaan Euroopan tasoista täytäntöönpanoa. Esimerkiksi mitä tulee vakausmekanismiin, ilman muuta se oli erittäin tärkeä päätös, kuin myöskin EKPn ilmoitus uusista ohjelmista. Välttämättä näitä ei tarvitse hyödyntää, mutta näin kuitenkin selvät puitteet annetaan sille, miten Eurooppa ja tässä yhteydessä EKP, kun puhutaan markkinoiden taloudesta ja vakautumisesta, voivat toimia. Ja varsin tärkeänä päätöksenä voidaan pitää myöskin selkeän aikataulun esittämistä, mitä tulee yhteiseen pankkivalvontajärjestelmään. Ja nämä päätöksethän on tehty varsin lyhyessä aikataulussa ja Tämä on tehnyt ainakin markkinatietoiseksi siitä, että osataan olla riittävän päättäväisiä EUn toimielimissä ja jäsenmaissa. Ja toisaalta näin on osoitettu se, että on mahdollista myöskin tehdä nopeitakin päätöksiä kun puhutaan yksittäisistä jäsenmaista, voin ainoastaan kommentoida tilannetta oman maani osalta. Ja toteaisin, että suurin osa uudistuksista, joihin on menty, ovat olleet sellaisia, että ne on myöskin todella täytäntöönpantuja. Tästä esimerkkinä voin mainita seuraavan eläkejärjestelmän uudistamisen. Nämä uudistuksethan on esitetty lainsäädännön myötä ja hallitus on pitänyt kiinni siitä, että todellakin myös toimiin mennään ilman, että tarvitaan ennen tätä lisähallinnollisia toimenpiteitä ja oma arvioni liittyy myös siihen, että kriisi, kun se puhkesi, pitkälti oli luottamuspulan takia syntynyt kriisi. Euroopassa nyt sitten on osoitettu, että Eurooppa pystyy reagoimaan kriisiin ja näin herätetään odotukset uudelleen, odotukset, joita markkinoilla on ollut Eurooppaan liittyen ja sen yksittäisiin jäsenmaihin liittyen. Eli näin on osoitettu se, että on pystytty reagoimaan kriisiin toivotulla tavalla. Eli nämä yksittäisten jäsenmaiden ja toisaalta Euroopan tasoiset päätökset ovat muuttaneet hieman eh, lähestymistapaa, tätä varsin epäileväistä ja negatiivista lähestymistapaa. Se on saatu nyt myönteisemmäksi, näin on saatu jälleen eh, luottamus palautettua Euroopan prosessina ja ylipäätään luottamus palautettua siihen, että toimit eh, on mahdollista toteuttaa ja toteuttaa ne uskottavassa aikataulussa kanssa. Ja uskoisin, että vuoden sisään on saatu paljonkin merkittäviä päätöksiä tehtyä myös yksittäisissä jäsenmaissa kuin myöskin unionin toimielimissä. Ja tärkeää on, että todellakin esitetyssä aikataulussa myös esitetyt toimet toteutetaan. Seuraavaksi SD-ryhmä Gianni Petella, olkaa hyvä. Tervetuloa ministeri ja kiitos, että tällä tavalla avoimesti ja ystävällisesti olette valmis tulemaan vieraaksemme. Kommentti, lupaus ja sitten pari kysymystä tiedote, jonka esititte viikolla, eli että Italian pankki on edelleenkin e, alentanut arvioita kasvun suhteen tämän vuoden osalta 0,2 BKT, mutta Italian pankki on esittänyt yhtä prosenttia. Eli tältä pohjalta tarkastelen tuntuisi hieman hankalalta ymmärtää, että olisi mahdollista saada ilman korjauksia aikaan hyvä talousarvio vuodelle 2013. Ja kaksi kysymystä sitten tähän liittyen. Mitä mieltä olette? kun nyt eh, selvästikin eh, taantumaan johtavat nämä kurinpitotoimet, niin eikö tässä tarvittaisi jonkinlaisia rajoja, muuten sosiaalinen tilanne entisestään hankaloituu maassa. Ja eikö voisi olla parempi, jos heti todettaisiin, että kun nyt tällaisessa poikkeuksellisessa kriisitilanteessa maa on, niin maa ei pysty tähän eh, tasapainoon pääsemään vuoden 2013 aikana. Ja varsin vastuuttomastihan tällaista Berlusconin hallitus on esittänyt aikoinaan. Ma io sulla, sull'analisi sulle domande sono assolutamente la... Kiitos. Voin myönteisesti vastata esittäminen kysymyksiin, mutta todellakin hallitushan näin jo teki. Eli tämä talousarvion toteuttaminen 2013, se ei puhu nominaalisista arvoista, vaan rakenteellisesti tarkastellen ja syklisesti tarkastellen. Kun vuoden 2011 joulukuussa esitettiin korjaus, jotta saataisiin tasapainoinen talousarvio ja nämä korjaukset aikaan, niin tilanne oli parempi kuin mitä pystyttiin tuolloin arvioimaan enkä tiedä, eh, onko mahdollista, että tämä Italian pankin tekemä arvio erilaisena johtuisi siitä, että se esitettiin neljä kuukautta myöhemmin, mutta kuitenkin tilanne ja taloudellisetkin eh, olosuhteet ovat muuttuneet eh, joulukuun 2011 jälkeen. Ja tämänhän jo huomasimme viime vuoden keväällä. Ja näin ollen Italiassa ja Euroopassa on estetty tärkeä eh, mm, perusperiaate, eli ettei jouduttaisi taantumatilanteeseen. Kun korjaus tehtiin vuonna 2011, niin se oli myöskin eh, eh, nominaalinen toimi, mutta sitä ei ollut sitten mahdollista toteuttaa, koska jouduttiinkin tällaisen rakenteellisen tilanteeseen. Ja näin ollen nollaa ei ole tavoitteeksi asetettu eh, nominaalisesti tarkastellen, vaan syklisesti tarkastellen. Ja jos tilanne entisestään, eh, mitä talouden sykliin tulee, heikkenisi verrattuna siihen, mitä esitettiin 0,2 eh, esityksessä tilanne vielä heikkenisi, niin selvää on, että tämä huomioitaisiin myöskin budjettitavoitteissa. Eli tällöin tällaista joustovaraa välttämättä ei olisi, vaikka siitä nyt lehdestä saa lukea. Sillä tässä syklin, syklisestä tasaamisesta alun perin on ollut kyse. Ja kunhan rakenteellisestikin tarkastellen saadaan tasapainottua äh, talousarviota, niin tilanne on eri. Ei tällaisia lisäponnistuksia ehkä kannata esittää silloin, kun muutenkin talous on hankalassa tilanteessa. Ja tähän suuntaanhan on mm, toimittu ja puhuttu myöskin Euroopan tasolla. Ja näin ollen katsotaan, että on tärkeää, että äh, taantuma, joka saattaisi heikentää esitettyihin tavoitteisiin pääsyä, niin on ilman muuta lähdetty liikkeelle tästä syklisestä lähestymistavasta, ja se on näiden esitettyjen lukujen pohjalla ollut. Ramon. Kiitokset. Seuraavaksi liberaali demokraateista Ramon Tremesa. Uh, eh, signor Ministro, buonasera. Io sono deputato... Tulen Katalanian alueelta ja yksi kysymys teille. Motiilen mainitsi siitä, että olisi tärkeää tehdä perustavalla olevia rakenteellisia uudistuksia Italiassa. Ehkäpä voisitte lyhyesti kertoa, millä tavalla näitä uudistuksia vielä on tarkoitus eh, tehostaa. Ja onko mahdollista ajatella alueellista reformia, eli e, kun ajatellaan alueita, jotka esimerkiksi leikkaavat veroja, e, voitaisiin siis tällä tavalla federalistisesti toimia, niin kuin Saksassa tehdään. Eli tällaista alueellista fiskaalipolitiikkaa, joka saattaisi sitten tehokkaasti hyödyntää kunkin alueen taloudellista tilannetta. Eh, Kiitos. Tähän ehkä on kahdella tapaa vastattava. Ensinnäkin toteaisin, että hallitus kyllä mielestäni on huomioinut nämä Italian rakenteelliset ongelmat ja tarpeet uudistuksille varsin eh, kattavasti ja laajapohjaisesti. Eli en itse näkisi eh, sellaisia sektoreita, joita ei olisi huomioitu, kun uudistuksesta puhutaan. Kuitenkin on eh, varsin loogista tässä yhteydessä todeta, että tarvittavat uudistukset, niitä on paljon ja siksi on jatkettava tältä pohjalta eteenpäin. Joillain toteutettujen uudistusten sektoreilla ehkä on syytä mennä enemmän syvyyssuuntaan. Ja esimerkki, joka mieleeni nousee, liittyy siihen, että tulee ikään kuin porata maaperää syvyyssuuntaan äh, vaikkapa kilometrin verran, kun tässä ollaan vasta menossa ensimmäisessä sadoissa metrissä. Eli ei etsiä uusia aloja, vaan ikään kuin syventää näitä äh, toteutettavia uudistuksia, koska monesti tässä tarvitaan tällaista vaihe, vaiheelta tapahtuvaa lähestymistapaa ja menettelyä. Ja on sellaisiakin alueita, äh, joissa ehkä ei tarve ole eh, näin suuri, kun esimerkiksi tarkastellaan eh, julkisten varojen käyttöä ja vakaata hyödyntämistä, niin eh, näihin on puututtava. Ja nyt kun eläkejärjestelmän uudistukset on esitetty, niin välttämättä tällä sektorilla eh, en tiedä, mitä muuta voitaisiin ajatella, jotta voitaisiin vakauttaa eh, julkisten varojen käyttö. Mutta sitten on muita sektoreita, joissa asioita on vielä tarkasteltava lähemmin. Katsoisin, että esimerkiksi Kilpailun vapauttaminen, kun puhutaan Italian taloudesta, on erittäin tärkeä kysymys ja kannattaa ehkä tarkastella uudelleen hieman eh, tässä julkisen sektorin laajuutta ja dimensiota. Kun julkisesta sektorista puhutaan, niin katsoisin, että tässä puhutaan tietyn suuruusluokan asiasta ja myöskin on katsottava, millä tavalla halutaan asiat hoitaa, millä tavalla hoidetaan suhteet paikallishallintojen ja keskushallinnon välillä. perustuslaiset muutokset ovat tähänkin muutokseen mukanaan tuoneet. Tilanne ei ehkä vieläkään ole paras mahdollinen, mutta muutama kuukausi sitten hallitus teki parlamentille tällaisen perustuslakimuutosehdotuksen, jotta voitaisiin tarkastella myöskin näitä voimasuhteita uudessa valossa, kun tarkastellaan keskushallintoa on valtuuksia, toisaalta sitten paikallishallintoja. Eli tämä päätösvallan jako on selvä tietyissä kysymyksissä, kun puhutaan ympäristössä tai infrastruktuurista tai edustuksesta ulospäin, mutta asia on kuitenkin sellainen, että siihen varmasti vielä parlamentissa palataan. Ja sitten kun tarkastellaan fiskaalivastuuta eh, ja julkisen varojen käyttöön liittyvää vastuuta. Selvää on, että tämä on asia, joka myöskin tulee olemaan esillä perustuslain eh, muutosehdotuksessa, mutta jo nyt käytännössä asiaan on puututtu, eh, on toteutettu toimenpiteitä on esitetty toimenpiteitä, joissa, joiden myötä katsottiin, että on mahdollista puuttua eh, verotuksellisiin toimiin. Esimerkiksi kiinteistöverotusta on muutettu. Uudistuksen myötä nämä verotulot saataisiin kokonaisuudessaan aluehallinnon käyttöön. Ennenhän nämä verotulot jaettiin keskushallinnon ja paikallishallinnon kesken. Eli tällaisia verotuksellisia toimia on jo tehty ja ne ilman muuta ovat tärkeitä olleet, mutta varmasti vielä lisää uudistuksia tarvitaan ja niihin mennäänkin perustuslain muutoksen myötä. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoron saa vihreän edustaja Belgiasta Filip Lambert. Olkaa hyvä. Minister. Tervetuloa ministeri. Onpa mukavaa, että grillaamme tässä herra grilliä, emmekä e, grilloa. Näinkin tietenkin joku päivä voi käydä, mutta toivottavasti ei. Tervetuloa Brysseliin. Teidän e, eh, pomonne on ehkä yksi kaikkein suorapuheisimpia neuvoston edustajia, ehkäpä jopa ainut, joka uskaltaa sanoa vastaan Angelalle. Me tapasimme juuri Junckerin täällä ja hänkin on aika suorapuheinen henkilö. Hän pohteli, pohdiskeli tämän ehdotetun politiikan tai käyttöön otetun politiikan vaikutuksia politiikan, joka vaikuttaa kaikissa euromaissa. Eikä hän ollut ollenkaan varma siitä, että tässä nyt mennään oikeaan suuntaan, kun kyse on vain säästämisestä, säästämisestä ja säästämisestä. Makrotaloudellisesti tämä ehkä on kääntynyt itseään vastaan ainakin Ranskassa ja Italiassa, ehkä muissakin maissa. Ja tämän lisäksi tämä johtaa siihen, että kaikkein heikoimmat joutuvat maksumiehiksi. Ja kun tällaisia Ähm, epäsymmetrisiä shokkeja tapahtuu, niin pitäisikö meillä olla myös epäsymmetrisiä korjausliikkeitä vai pitäisikö pikemminkin olla symmetrisiä korjausliikkeitä? Tällä tarkoitan nyt sitä, että ylijäämämaidenkin pitäisi laittaa kortensa kekoon. Puhutte siis paitsi Italian ministerinä myös ECOFin edustajana ja siksi halusin kuulla teidän kantojanne. My way of thinking about it is this... Katsoisin, että silloin kun on ongelmien keskellä, miten silloin on toimittava ja sitten toisaalta miten haluaa millaiseksi haluaa tulevaisuuden muodostuvan. Ja taloustieteilijänä, jos en uskalla hän sanoa asiantuntijana, mutta kuitenkin henkilönä, joka on taloustieteitä mm, opiskellut, voi sanoa, että tällä Eh, sillä mentöllä saattaisi olla lyhyellä tähtäimellä talouden syklin kielteisiä vaikutuksia. Makrotaloushan keksittiin eh, nimenomaan eh, tasaamaan näitä shokkeja, jotta saataisiin tällaista vastasyklisyyttäkin toimissa aikaan. Eli tällaiset suuret fiskaalitoimet ja mukautukset, joihin on mentävä, niin ne eivät välttämättä ole talouden kannalta lyhyellä tähtäimellä hyödyllisiä. Mutta silloin kun on keskellä suurta luottamuskriisiä, niin kuin juuri muutama kuukausi sitten vielä olimme, ja kun joutuu varsin hankalin tilanteisiin, niin kuin kävi monen maan osalta, niin silloin valinnan varaa eh, tiukkojen, pehmeiden eh, toimien suhteen ei välttämättä kovinkaan paljon ole. jos kysymys kuuluu, jatkavatko markkinat ylipäätään enää rahoittamistamme, eh, velkakirjojemme ostamista. Jos ollaan näin vakavassa tilanteessa, niin se on kysymys numero yksi, joka on ensin ratkaistava ja oman arvioni mukaan eh, katsoisin, että kriisi oli niin paha, että tällaisia tiukkoja toimia ilman muuta tarvittiin. Mutta kun tarkastellaan mm, Euroopan tulevaisuutta, ja sitten nämä mainitut mekanismit, niiden myötä pyritään sellaisen tilanteeseen, että pystytään paremmin eh, reagoimaan erilaisiin eh, shokkeihin, symmetrisiin ja asymmetrisiin eh, shokkeihin. Niitähän aina ilmenee. Ja keskusteluita on käyty täällä parlamentissa, jota myöskin maailman johtajat ovat käyneet mm, ovat osoitus siitä, että näitä kysymyksiä tarkastellaan ja pyritään löytämään tavallaan parempi arkkitehtuuri sille, miten nämä shokkitilanteet voidaan hoitaa, kun niitä ilmenee. Mutta tällöin ilman muuta puhutaan prosessista ja sellaista prosessista, joka on monivaiheinen. Ensin tarvitaan hyvä perusta ja siitä sitten on jatkettava. Mutta äh, fiskaalipoliittinen paketti on kaiken kaikkiaan tärkeä. On tärkeää, että on olemassa yhteiset välineet äh, ja sellaiset välineet, että kaikki tietävät, missä mennään, mitkä ovat säännöt, joiden mukaan toimitaan, ettei tällaisen hazard-tilanteisiin jouduta. Tietysti on valiteltavaa, että vaihtoehtoja ja valinnanvaraa ei kovinkaan paljon kaikissa maissa ole, eh, kun ollaan keskellä kriisitilannetta mutta on kuitenkin mietittävä, mikä olisi se tapa, miten reagoida jatkossa tällaisiin eh, shokkeihin. Ja uskon ja toivon, että muutaman vuoden kuluttua eh, voidaan tehdä sellaisia muutoksia, jotka sitten ovat todella tervetulleita. Mario. Kiitoksia. Seuraavaksi Mario Mauro Italiasta EPP. Eh, eh, kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitos ministeri. Esittäisin kysymyksen, joka liittyy Italian tilanteeseen. Ja indikaattoreihin, jotka vielä viime kuukausina usean otteeseen esiin nostettiin, äh, vaikkakin varauksella komissio asiaan suhtautui, mutta kuitenkin katsoi, että äh, varsin äh, pahasta tilanteesta kyse on. Eli mikä on ähm, Italian tilanne näillä luottoriskin vaihtosopimusmarkkinoilla. Voidaan katsoa, että Italian tilanne viime aikoina on muuttunut näillä markkinoilla. Ja jos tarkastellaan eh, sitä, eh, mitä on tapahtunut ja toisaalta tarkastellaan esittämienne eh, mm, uudistuksia, jos näiden toimien välillä on jonkinlainen suhde ja kun tässä tarkastellaan myöskin sitten poliittista vakautta ja uskottavuutta, niin onko näiden välillä yhteys? che sicuramente qualcosa è cambiato, no? Niin, varmasti paljonkin on muuttunut, joku pelkkiä lukutietoja tarkastelee. Pahimpina kriisin hetkinä indikaattorit olivat tältä osin ehkä meillä enemmänkin tiedossamme kuin esimerkiksi nämä spreadit. Eli kyllä tilanne on huomattavasti parantunut Eli luottamuksen osalta markkinoilla tilanne on parantunut, kun Italiasta puhutaan ja yleisemminkin Euroopasta. Mutta erilaisia syitä voi esittää Euroopalle, EKPlle ja eri tahoille, mutta yhteisesti asioita tulisi tarkastella ja itse katsoisin, että EKP on tehnyt varsin tärkeää työtä kun se on pyrkinyt löytämään ratkaisua ulos kriisistä euroalueella ja katsonut, mitkä olisivat mahdolliset uudet mekanismit ja toisaalta katsottu myöskin, mikä olisi sopiva yhteinen strategia. Niin kuin varsin hyvin tiedätte, keskuspankki on suoritellut tiettyjä välintulomahdollisuuksia ja välineitä, jotka ovat erittäin tärkeitä ehdollistumisesta puhuttaessa. Ja näin ollen tavoitteena olisi päästä sellaisiin tavoitteisiin, jotka mm, mahdollistaisivat sen, että kaikki osapuolet toimielimet ja maat jatkavat ponnistelujaan. On tärkeää, että kaikki eri interventiot Euroopan tasolla ja jäsenmaatasolla eivät yksittäin olisi riittäneet vakauttamaan markkinoita, mutta nämä eri komponentit olivat kuitenkin kokonaisuutta tarkastellen tärkeitä markkinoiden vakauttaminen ei varmaankaan olisi onnistunut vain yhden yksittäisen maan toimien myötä. Senhän kokemus on osoittanut, koska tässä kuitenkin tämä järjestelmä, riskitilanne tuli myöskin esiin. Mutta jos tällainen systeeminen riski on olemassa, niin siihen saatetaan yksittäisen markkina-alueen kaatumisen pohjalta törmätä ja hankala olisi ollut ajatella erilaisia yhteisiäkään Euroopan välineitä, vakausmekanismia tai muita, esimerkiksi EKPn keskuspankin toimia, e, jos ei olisi toisaalta ollut näkyvää, selvää, luotettavaa uudistushalukkuutta yksittäisissä jäsenmaissa. Eli spreadien tilanteen parantuminen Italiassa varmasti osittain ja pitkälti johtuu myös niistä päätöksistä, joita Euroopan neuvoston tasolla on tehty. Ja ylipäätään kaikki talouden uudistukset ja muut ovat olleet tärkeitä, joita maamme on toteuttanut, mutta euroalue ja euroalueen omat toimet ovat myöskin olleet tässä tärkeänä mukana, kuin myöskin Euroopan keskuspankin toteuttamat toimet. Luning has the floor from nyt puheenvuoron saa Luxemburgin edustaja Astrid Lullin. Euh, Kiitos puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Viime torstaina me täällä tapasimme euroryhmän puheenjohtajan. Hän otti vähän etäisyyttä tähän budjettikuripolitiikkaan, vaikka tiedämme, että juuri hän on vetänyt jo kahdeksan vuoden ajan ja joka nimenomaan on vaatinut tätä tervehdyttämispolitiikkaa, julkisten varojen tervehdyttämistä ja että jäsenvaltioiden asuus, jotka ovat kaikista velkaantuneita, olisivat niin olisi pitänyt ryhtyä tähän. Mutta mielestäni keskeisintä tässä vaiheessa on nyt saada tietää, josko tämä tiukka budjettikuripolitiikkaa tuottaa tulosta vai ei. Kuten täällä on jo väitetty päinvastasta, se, on pikemminkin, se olisi pikemminkin jarru, se olisi kontro, se olisi siis, se olisi mitenkään tuoteliasta, jopa Portugalia, jopa Kreikka – ovat ilmois, ilmaiset, että myönteistä tulosta on jo saatu. Mutta perheessä ollaan ehkä sitä mieltä, että tämä tiukka budjettikuripolitiikka omaa taantumukseen viittaavia merkkejä, taloudelliseen taantumaan suuntaavia merkkejä. mihin tässä nyt voi uskoa? Kehen tässä nyt voi uskoa? Mikä on teidän näkemyksenne ja mielipiteenne Mitkä ovat tulokset, jos me nyt haluamme arvioida tämän suhteellisen pitkän vai ei pitkän aikajakson antamia tuloksia, miten niitä voidaan arvioida? Tämä on vähän skitsofreeninen tilanne. Joskus euroryhmän puheenjohtaja valittaa, että niin sanottu tiukka budjettikuri tuottaa ei toivottuja tuloksia, mutta sitten taas toisaalta sanotaan, että pitää vähentää velkaa ja budjettivajetta. Mihin tässä nyt voi uskoa? Voisitteko vastata? Kiitos. Ähm, Eh, oh, oh, certamente. Kiitos. Valtiontalouden vakauttamistoimet ilman muuta ovat olleet eh, kitkerä eh, pilleri, vaikka tilanne tietysti eri maiden välillä on erilainen. Joilla on ollut enemmän ehkä hieman valinnan varan mahdollisuuksia ja joidenkin osalta näin ei ole ollut. Italialla esimerkiksi ei paljonkaan ollut liikkumavaraa sillä kasvustrategia ei voi olla uskottava, jos eh, rahoitusmarkkinat eivät ole vakalla pohjalla. Ikään kuin eh, hiekalle tällöin talonsa rakentaisi, eli nämä mainitut perusteet eh, eivät silloin olisi oikein vakaalla pohjalla markkinat tarvitsevat luottamusta maahan, tässä tapauksessa Italiaan, ja äh, luottamuksen palauttaminen oli ensi sijalla. Ja tässä nimenomaan tämä luoton äh, saannin mahdollisuus äh, jatkossakin se tuli hoitaa. Ja tältä pohjalta tarvittiin näitä eh, julkisen talouden toi, tai toimia. Niitä tarvittiin, jotta vakaus olisi mahdollista ja varsinkin mahdollista tässä aikataulussa, tiukassa aikataulussa. Ja Italian hallitus ja toimielimetkin katsoivat, että vuosi 2012 on varsin tärkeä. Se katsottiin eh, sellaiseksi virsanpylväksi, että silloin Italian tulisi voida osoittaa, että eh, sen talous saadaan kuntoon. Tietenkään nämä säästötoimet eivät ole eh, mikään perusajatus, mutta niitä tarvitaan, jotta saadaan valtion talous kuntoon ilman muuta e, eurooppalaista lähestymistapaa silloin, kun kasvupolitiikasta puhutaan, ja tässä puhutaan paljon sitä muustakin kuin pelkästään näistä säästötoimista. Mutta siis, e, niin kuin jo totesin, kesäkuun huippukokous, senhän kaikki muistamme, oli sellainen, että siinä mietittiin ratkaisumalleja kriisiin, puhuttiin säästötoimista, mutta ei pelkästään niistä, myöskin investoinneista puhuttiin ja vahvistetuista investoinneista, joiden myötä voitaisiin vahvistaa myöskin eh, Euroopan investointipankin eh, tilannetta. Eli ilman muuta näitä aspekteja on yhteisesti tarkasteltava. ja näiden vakautustoimien vaikutukset ilman muuta valitettavasti aika vahvoina näkyvät erityisesti joissain maissa, kuten esimerkiksi Italiassa, mutta valitettavasti näitä tarvittiin luottamuksen palauttamiseksi. varsin paljon helpompaa on mm, saattaa esimerkiksi talousarvio tasapainoon lyhyellä aikavälillä. Niinkään helppoa ei ole löytää ihmelääkettä sille, että lyhyellä aikavälillä päästään jälleen kasvun tielle. Seuraavaksi kollega Sloveniasta, kata. The past couple of... Viime kuukausien aikana koko joukko tutkimuksia liittyen veronkiertoon olisi osoittanut, että jopa triljoona euroa EU, EUsta menetettäisiin tähän. Ja tämä on todella suuri vaara ajatellen meidän sosiaalimalliamme, jos vuosittain näin valtava summa menee sivusuun. Ja tämä todella vaarantaa ylipäätään myös äh, yhtenäismarkkinoiden toiminnan EUssa. Näin myös vajeet kasvavat ja velkaantuneisuus kasvaa jäsenvaltioissa. Ja tämän tyyppistä veronkiertoa ja veropetoksia tulisi todella torjua ponnekkaasti. Näinhän voitaisiin saada enemmän kasvua, työllisyyttä ja Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta on juuri valmistelemassa mietintöä, jonka esittelijä itse olen. Ja tuossa mietinnössä liittyen veropetoksiin ja veronkiertoon tulen vetoamaan jäsenvaltioihin ja komission, jotta pyrkisivät kokonaisvaltaiseen äh, yhteiseen verostrategiaan. Näin voitaisiin vuoteen myös vuoteen 2020 mennessä verokuilua kuroa puoleen. Me no, ajatellaan Italiaa ja vastaavia jäsenvaltioita, joissa varjotalous on mm, suuri ja jopa 27 prosenttia vero tuloista menee sivusuun, niin kysyisin teiltä, että mihin toimiin te olette ryhtyneet ja mitä täytyy tehdä tilanteen parantamiseksi. Olen kuullut, että Italia on itse asiassa viime kuukausina ollut hyvin aktiivinen tässä asiassa ja tehnyt jo paljon. Sitten tämä minun vetomukseni todella jäsenvaltioille, mm, Italia mukaan lukien Euroopan tason veronkierron ja veropetosten torjumiseksi, niin mitä mieltä olette tästä? Kiitos. On selvää, että veronkierto on erittäin huomattava yhteinen ongelma ja erityinen ongelma joissain jäsenmaissa ja valitettavasti Italia on yksi niistä, joissa veronkierto-ongelmana on saanut varsin laajat mittasuhteet. Kuitenkin hallituksemme ihan ensimmäisestä toimintapäivästään tähän asiaan erityistä huomiota on kiinnittänyt. Eli näihin veronkiertokysymyksiin puututaan ja tässä on toimittukin, on esimerkiksi puututtu siihen, miten menetellä veronkiertotilanteissa. On selvää, että tämä johtaa johtaa tulojen menetyksiin, mutta se on erittäin tärkeä asia myöskin, kun asiaa tarkastellaan oikeuden kannalta ja oikeuden toteutumisen kannalta ja toisaalta on katsottava, miten tässä sosiaaliset ohjelmat sitten myöskin voivat toimia. Eli tässä on ikään kuin kaksi tärkeää vaikuttajaa ja sitten level playing field on myöskin eri toimijoiden suhteen, yrittäjien suhteen mahdollistettava. On selvää, että yritykset kilpailevat keskenään, jos joku kiertää veroja, niin se on ilman muuta sitten tappiota yritykselle, joka toimii mm, terveellä, rehellisellä tavalla. Ja todellakin olemme nyt menneet moninaisiin toimiin, joilla tähän ongelmaan pyritään puuttumaan ja verotusviranomaisiamme on koulutettu, jotta saataisiin jäljitettyä esimerkiksi varojen siirron yhteydessä varat, joiden osalta veroja ei ole maksettu. Ja varsin hyvin tuloksiin on päästy, mutta ihan selvää on, että tässä tarvitaan eri tahojen ajattelutapaa myöskin muutosta viranomaisten ajattelu- ja suhtautumistapaan, mutta myöskin yksittäisten kansalaisten suhtautumistapaan että on ymmärretään, että mm, verotusmenettelyt on hoidettava. Mutta nyt ollaan vasta ensimmäistä, ensimmäistä vuotta eletään näiden toimenpiteiden täytäntöönpanossa, ja kun vielä taloudenkin tilanne on hankala, niin tässä vaiheessa lopullisia tuloksia on hankala vielä arvioida. Ja kun talouden tilanne on vaikea, niin

kansalaisten ja virkamiesten ja instituutioiden lähestymistavan ja ajattelutavan muuttaminen on olennaisen tärkeä kysymys. Ehkä te Italiaa osaavana henkilönä olette seuranneet asian tarkastelua esimerkiksi maamme lehdistössä. On nimenomaan nostettu esiin se, kuinka tärkeää on voida muuttaa kansalaisten mentaliteettia ja ajattelutapaa, jotta tällaisia suuria muutoksia ei pelätä eikä nähdä niitä kielteisinä. Silloinkin, kun muutokset menevät oikeaan suuntaan, ne on perusteltava kunnolla, jotta kaikki saadaan ymmärtämään, miksi niihin on menty. Ehkäpä hyvä ulospääsy olisi se, että otettaisiin asiat vakavasti ja laitettaisiin ihan vankilaan sellaiset ihmiset, jotka on esimerkiksi veronkierrosta tuomittu. Mutta tämä on vain minun henkilökohtainen mielipiteeni. Seuraavaksi eh, Selin Kutas, joka on romanialainen sosialisti. Kiitos. Tervetuloa, arvoisa ministeri, valiokuntaamme. Te puhuitte yhtäältä Euroopasta, toisaalta Italiasta, joten sallittehan, että esitän kaksi kysymystä, yhden Euroopasta ja yhden Italiasta. Mitä Eurooppaan tulee niin kuin kuulitte, tulen Romaniasta, joka ei vielä kuulu euroon. Te Italiasta kuulutte euroon. Kysyisin teiltä, mikä on teidän mielipiteenne tästä uudesta tunnelmasta, siitä, että on syntynyt kahden vauhdin Eurooppa. Olemme puhuneet kahdesta erillisestä parlamentista, Yksi olisi euroalueen parlamentti, toinen ei-euromaiden. Ja kun puhutaan pankkiunionista, niin varmaankin olette kuulleet, että euroalueen mailla olisi eh, enemmän oikeuksia kuin muilla, vaikka pankit eh, nyt toimivatkin kaikkialla Euroopassa. Romanian pankeista 90 prosenttia on eh, samalla eurooppalaisia euroalueen pankkeja. Halusin siis kuulla, mitä mieltä te olette Euroopan tulevaisuudesta, jos jatkamme tällä tavalla kahdessa eri ryhmässä? Toinen kysymykseni liittyy Italiaan. Kysyisin teiltä, koska mainitsitte toimet, korruption torjunta, läpinäkyvyyden lisääminen, äh, investointien lisääminen. Olen hyvin utelias, koska olen lehdistä lukenut paljon uudesta hallituksen kiinteistöverosta – imposta municipale propria. Ja kysyisinkin, että miten tämä uusi kiinteistövero on toiminut? On puhuttu progressiivisuudesta. Minä ymmärsin, että vero on sama kaikille, mutta onko se? Joten olisin utelias kuulemaan, voitaisiinko tämä veroa jotenkin parantaa tai tuoko se parannusta mukanaan? Thank you. Uh... Kiitoksia. Mä luulen, että se oli Europe. Um... Ensin nämä Eurooppaa koskevat kysymykset. Itse henkilökohtaisesti vahvasti uskon Eurooppaan ja myöskin euroon. Ja näin ollen todellakin toivon, että tämä asia hoituu itsestään, kunhan kriisi on ö, historia ja toivottavasti näin käy mahdollisimman pian. Ja kun toisaalta sitten ajatellaan näitä erilaisia ö, kriisin estotoimia ja mekanismeja, kun niihin mennään euroalueella, niin uskoisin, että euroalue ja Eurooppa tulee olemaan sama. Ehkä kuitenkin yksi poikkeus mukana on sopimuksissa – Eli kannattaa olla optimisti ja uskoa euron ja Eurooppaan. Toivottavasti eh, tähän päästään. Mutta ennen kuin näin pitkällä ollaan, on meidän ilman muuta kunnioitettava toistemme eh, tarpeita ja vapauksia. Ja ilman muuta tämä pätee myös euron ulkopuolisiin jäsenmaihin ja euroalueen tekemien päätösten tulee olla sellaisia, että ne eivät millään tavalla rajaa tätä vapautta. Ilman muutahan tässä puhutaan yhteisistä oikeuksista. Tärkeää on, että kaikkien EU-jäsenmaiden tarpeet ja toiveet huomioidaan, koska selvää on, että ne linkittyvät toisiinsa ja yhteistä päätöksentekoa tarvitaan. Ja kriisi on osoittanut, että eh, lyhyessäkin aikataulussa päätösten tekeminen on mahdollista. Ja kun nyt tuloksia odotellaan, niin eh, selvää on, että tähänkin aspektiin tarvitaan tasapainoa eikä tämä mikään helppo hanke ole, sen voin myöntää. Mutta jos tässä jollain tavalla mentäisiin instituutiota hajottamaan, en usko, että se olisi oikea lähestymistapa, vaan meidän tulisi niiden yhtenäisyys säilyttää, mutta katsoa, mikä olisi sopiva tapa toimia siten, että vapaus mahdollistuisi, mutta toisaalta myöskin tarvittavat yhteiset päätökset edelleen olisivat mahdollisia. Ja niin kuin kokemus on osoittanut, joskus tarvitaan nopeitakin päätöksiä. Sitten Italian liittyvä kysymys ja kiinteistöveroasia. Tässähän ajatuksena oli saada tämä kattamaan kaikki kiinteistöt ennen on tilanne koko ajan vaihdellut sen suhteen, varo, verotetaanko vaiko eikö pääasuinpaikasta, mutta nyt tämä vero tai uusi sääntö esittäisi, että kaikkia kiinteistöjä verotettaisiin, mutta jos kyseessä on pääasumus, niin silloin veroprosentti olisi puolet pienempi kuin muiden asuntojen tai kiinteistön osalta. Ja tässä kannattaa mainita se, että omistusaste on varsin korkea. Italiassa 80 prosenttia kansalaisistamme omistaa ainakin yhden kiinteistön talon esimerkiksi tai jonkun muun. Ja näin ollen verotuksesta puhuttaessa ja tästä uudistuksesta puhuttaessa, niin se kyllä kohdistuu melkein joka ikisen kansalaiseen näin ollen. Eikä Eh, verottaminen koskaan tietenkään eh, kovin myynteistä vastaanottoa saa. Eivät kansalaiset tästä uudesta verosta riemuitse, se on selvä. Mutta jos vertaa nyt sitten tilannetta eri puolilla, niin mm, usein missä maissa tilanne on sellainen, että eh, kiinteistöistä verotetaan, vaikkakin Italian osalta on keskusteltu siitä, eh, minkä tyyppinen tämä kiinteistöverotusjärjestelmä eh, olisi, mutta en nyt mene tähän yksityiskohtaisempana sen tarkastelun tässä vaiheessa. Eli tarvitaanko suhteellisuuteen pohjautuva lähestymistapa vai ei. Eli tämä eh, lähestymistapa sinällään varmasti on ihan hyvä, mutta jos katsoo koko maata, niin asia ei ole ihan itsestään selvä, koska kiinteistövero sellaisena kuin se on esitetty on tietynlainen tulo lähde paikallisille viranomaisille, eli paikallisviranomaisten välillä ollaan kuitenkin sitten epätasapainotilanteessa ja näin ei sitten tilanne ole, kun puhutaan monista muista jäsenmaista. Ja pitää muistaa myöskin se, että eh, monet kiinteistöt ovat yritysten omistuksessa, eivät yksityisten henkilöiden. Tämä omalta osaltaan vielä monimutkaista asiaa. Jos sallitte, esitän teille kysymyksen omalla äidinkielelläni. minä olen liberaaliryhmän jäsen, saksalainen. Ai niin, Saksahan minun piti puhua. Ää, ehm, tässä her, tämänhetkisen pääministerin haastaja Bersani on jo todennut, että vaalit voittaessaan hän aikoo koko joukon eri sopimuksia, jotka jo on solmittu, mukaan lukien finanssipoliittinen sopimus, neuvotella uudelleen, koska hän haluaa parantaa niitä Italian kannalta. Näin jouduttaisiin tilanteeseen, jossa vakaus- ja kasvusopimus äh, aikanaan oli, kukaan ei sitä kunnioittanut, äh, oma maani mukaan lukien. Ja tällaista ei kyllä saisi tapahtua uudelleen. Onko tämä vain jotain vaalitaktiikkaa vai tuleeko tämä henkilö ottaa vakavasti? että onko herra Bertsani tosissaan vai onko tämä vain vaalitaktiikkaa. Tässä nyt on tällainen ikään kuin kilpailu alaspäin. Ajatellaan vaikkapa Japanin pankkia, Japanin hallitusta. Ne painavat jenin kurssia tarkoituksella alaspäin ja enpä tiedä tekevätkö amerikkalaiset pian dollarin suhteen vastaavaa parantaakseen kilpailukykyään. Mitäs te pidätte kriittisenä kurssina euron ja dollarin kurssin suhteen, jotta se olisi hyödyllinen ja hyvä Italian taloudelle. Kiitos. Signor Presidente, lei stesso ha detto che... Totesitte itse juuri, että maassamme virkamieshallitus, eli emme välttämättä tämän tyyppisissä keskusteluissa tai eh, puolueiden vaalikampanja foorumeissa ole parhaita mahdollisia kilpakumppaneita. Enkä voi eh, mennä näin ollen arvioimaan sitä, onko tässä jostain taktisesta vedosta kyse vai jostain muusta. Toteasin kuitenkin sen verran, että Italia eh, sen parlamentti ja puolueet, jotka ovat Montin hallitusta tukeneet, eivät pelkästään olet valmiita hyväksymään eh, finanssipoliittista sopimusta, vaan siihen todellakin vakavasti suhtauduttiin. Me ensimmäisten joukossa – tuolloin ja edelleenkin yhtenä niiden harvojen joukossa olemme omassa perustuslaissamme huomioineet perussisällön, mitä tulee tähän eh, finanssipoliittisen sopimuksen eh, vaatimustasoon. Emmekä pelkästään ole sitä huomioineet perustuslaissamme, vaan eh, joulukuussa vahvistettu laki hyväksyttiin. Siinä selvitellään sitä, miten eh, vuosittain näihin tavoitteisiin päästäisiin. Eli tätä taustaa vasten tarkastelun voin varsin eh, suurella varmuudella sanoa sen, että mitä tulee näihin toimiin, niin Italia on hyvinkin sitoutunut sopimuksen toteuttamiseen ja laaja enemmistö saatiin esimerkiksi ehdotuksen taakse silloin, kun perustuslaillisesta uudistuksesta puhuttiin. Ja nyt sitten todellakin perustuslaillinen puitteisto on sellainen, että varsin hankala on näitä mennä uudistamaan, koska tällöin enemmistövaatimukset ovat sellaiset, että niitä ei ole helppo saavuttaa. Mitä tulee mm, kilpailu kilpailukykyyn ja kilpailuasemaan ja kun tarkastelee e, Italian asemaa ja toisaalta Euroopankin asemaa, niin tässä e, tietysti e, on mietittävä, mikä olisi vaihtokurssin rooli vientipolitiikasta puhuttaessa. Sehän ei ole ollut se väline, johon olemme tarttuneet tämän tyyppisiin vaihtomarkkinatoimiin. Emme olisi valmiit menemään. Me pitäisimme vaihtokurssivälinettä eh, negatiivisena välineenä, jos sillä halutaan näihin eh, seikkoihin vaikuttaa. Ja mainitsitte tässä Saksan esimerkkinä, totesitte, että maa saattaa viejä maana kovasti hyötyä tämän tyyppisestä tilanteesta, kun se on kilpailukykyinen maailmanmarkkinoilla, eikä, tällä välttämättä, eikä tähän välttämättä päästä devalvaatiotoimin. Jos kyseessä on vahva kilpailukykyinen talous, niin sen menestys jatkuu, vaikka taustalla olisi vahvakin valuutta. vaihtokurssin ja devalvaatioihin pohjautuvat toimet ehkä lyhyellä aikavälillä tuottavat tulosta, mutta katsoisin, että pitkällä aikavälillä vaikutukset ovat pikemminkin negatiiviset. No, ehkä lyhyen välin hyötyä on ja oh, mm, omat yrityksemme, jotka pohjaavat toimintansa vientiin, saavat tämän tuta, eikä se hyvä asia ole, mutta kuitenkin kaiken kaikkiaan tietyistä poliittista linjauksista pyritään kiinni pitämään Italiassa, Euroopassa ja selvää on, että emme voi aina toimia samoin kuin kilpailevat kumppanimme maailmalla tekevät. European. Seuraavaksi Dirk Epping, joka on ECR-ryhmän edustaja. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ministeri, Eroavan Italian hallituksen säästöohjelma on lähinnä perustunut korkeampiin veroihin. Viime vuonna Wall Street Journal-lehdessä Mario Draghi, EKPn puheenjohtaja, piti tätä huonona vakauttamisena verrattuna hyvään vakauttamiseen, jossa verot ovat alempia. Eli teidän hallituksenne ongelma on kai lähinnä se, miten se saisi julkista taloutta leikattua. Wolfgang Münchau kirjoittaa että maltilliset rakenneuudistukset Montin hallituksessa on vesitetty, koska ne ovat olleet makrotaloudellisesti merkityksettömiä. Mitä mieltä olette Draakin ja Münchan kommenteista ja mitä rakenneuudistuksia tarvittaisiin kasvun aikaansaamiseksi Italiassa? Kiitos. Um, I would stick to you know, facts lähden liikkeelle tosiseikoista, ja niinkään omista mielipiteistäni tässä. Pitää paikkansa, että mielipiteeni on sellainen, että kun tässä puhuttiin varsin lyhyestä ajanjaksosta eh, eh, hallituksemme toimista puhuttaessa, niin eh, julkisen sektorin vakauttaminen oli tärkeä asia mutta aikataulu oli niin lyhyt ja tiukka, että sen vuoksi tarvittiin verotustoimenpiteitä ehkä enemmän kuin mitä itsekään olisimme halunneet tehdä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että me ajattelisi itsekin, että muun tyyppiset toimet olisivat parempia. Kuten jo alussa totesin, itse katsoisin, että julkista sektoria olisi karsittava, jotta mahdollistettaisiin nämä verotuksen purkuun liittyvät toimet. Meillä on siis tietyt budjettivaatimukset ja seikat on kirjattu uuteen eh, perustuslakiin. Ja kun eh, tietty määrä julkisia menoja, X vastaa eh, tiettyä verotuksen tasoa Y, niin jos haluaa parantaa mm, verotuksen tilannetta tai muuttaa sitä, on puututtava myöskin julkisiin menoihin. Tässä on siis kahdenlaista äh, kulutuksen kannalta äh, tärkeää menettelyä toteutettu, eli menoja pyritty leikkaamaan. Ja kun äh, hallitus oli vuoden toiminut, niin tähän mentiin. Ja itse katsoisin, että tavoitteen tulisi olla sellainen, että verotuksen taakkaa maassamme tulisi keventää. Mutta kun näitä toimia tehdään, niin en on tehtävä viisaasti. On vähennettävä tuloverotusta ja lisättävä esimerkiksi kulutusverotusta ja muita veroja. ja totesittekin, että tässä on eh, julkisen tahon eh, kulutusta tarkasteltava huolella, ja todellakin näin on, siihen tullaan puuttumaan. Totta kai paljon on kiinni omista valinnoista, eli olemme lisänneet verotusta. Se on yksi asia, mutta toinen tärkeä kysymys liittyy siihen, miten purkaa julkista sektoria. Julkisia palveluita on paljon, eli tässä selvää on, että ennen kuin mitään tapahtuu, tarvitaan selkeät poliittiset linjaukset asiaan. Ja sitten EKPn eh, pääjohtajan eh, Raakin eh, päätökset. Tästäkin on monta mieltä oltu ja ylipäätään kun verotuksellista toimista puhutaan, niin puhutaan myöskin asioista, joista ollaan montaa mieltä, mutta laajasti maassamme ollaan sitä mieltä, että verotusta tulisi keventää ja mm, tässä yhteydessä julkisia menoja tulisi karsia. tässä viitattiin Financial Timesin kirjoittaman artikkelin, ilman muuta kunnioitan eh, siellä esitettyjä näkemyksiä eh, ja kommentteja toimielimistä, mutta mm, voidaan todeta, että Esimerkiksi eh, tietyt eh, insest olevat sitä mieltä, että eh, omissa säästötoimissamme olemme olleet varsin tehokkaita ja jo saaneet aikaan tuloksia. Beres oli pyytänyt puheenvuoron, mutta hän ei valitettavasti ole vielä päässyt tämän valiokunnan kokoukseen. Ja niinpä nyt annan puheenvuoron, teillä olkaa hyvä. Tarkennus äskeiseen pitkälti. Puheenjohtaja Klins, jota itse kovasti arvostan, mutta jota koko Ekon valiokunta kovasti arvostaa, ehkä on saanut vääränlaista tietoa ja näin virheen. Mersani puolueemme johtaja, joka on siis myöskin hakija, kirjoittaa. Ja luen nyt tässä ihan sana tarkkaan. En halua neuvotella uudelleen finanssipoliittisesta sopimuksesta enkä muistakaan viime vuosina aikaansaaduista sopimuksista. Tärkeää on katsoa eteenpäin, katsoa kasvun suuntaan ja katsoa, mitkä ovat ne poliittiset toimet, joissa voidaan yhdistää säästötoimet – Eh, mutta myöskin eh, mahdollistaa eh, julkiset investoinnit ja toisaalta työpaikat. Eli finanssipoliittiseen sopimukseen ei puututtaisi. Niihin ei puututa, kun niitä aikaan on saatu, mutta töitä tehdään, jotta näiden poliittisen toimien lisäksi voidaan ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka mahdollistavat työpaikat ja kasvun. Thank you, Johnny, for this, uh... Kiitos Jani tästä selvennyksestä. Sitäkin parempi. Muita? Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Jean-Paul. Ihan lyhyesti meillä on muutama minuutti jäljellä, arvoisa ministeri. Kuuntelin teitä tarkkaavaisesti alusta asti ja kuunnellessani teitä uudistuksista, finanssipoliittisesta sopimuksesta. Minä esitänkin tässä teille kysymyksen, mitä tarkoittaa tämä teknokraattien muodostama hallitus? No, that's a difficult question. È una domanda difficile per... Eipä ollutkaan helppo kysymys tämä. Eli siis jos ei kuulu poliittisiin ryhmiin tai eh, puolueisiin, vaan kansalaisyhteiskuntaan, kunnan eri ryhmittymiin. Ja sitten kun hallitus toimii, niin totta kai se toimii poliittiselta pohjalta. Eli en ihan ymmärrä, mihin pyritte kysymyksessänne, mutta kun teknologiahallituksesta puhutaan, niin tällä tavalla se yleensä määritellään. Kaikki hallituksen jäsenet ovat sellaisia, että ne eivät olleet poliittisen puolueiden tai parlamentin eh, edustajia mutta selvää on, että kun hallitus töitään tekee, niin eh, se toimii sitten tietysti yhteydessä poliittisenkin puolueisiin, jotka ovat edustettuina parlamentissa. Eli tällainen yhteistyö eh, ikään kuin politiikan ja eh, demokratian välillä, se on ihan itsestään selvä välttämättömyys. En tiedä, riittikö tämä nyt poliittisesti ja filosofisesti vastaukseksi, mutta tämän parempaan en pystynyt. Thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon, ministeri Grilli. Meille oli suuri ilo ja kunnia, että olitte vieraanamme. Tiedämme, että teillä on nyt kiire tavata kolleganne muista maista eurokokouksessa. Toivottavasti kokous on menestyksekäs. Kiitos. Hyvät kollegat, hyvät naiset, hyvät herrat, täällä on oikein tämmöinen puheenjohtajuusfestivaali. Äh, en tiedä, meneekö se merittien mukaan, mutta erittäin miellyttävää on kuitenkin istua täällä. Siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Numero viisi, vastuuvapaus. Äh, Euroopan pankkiviranomainen, arvopakeriviranomainen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen niille viranomaisille myönnettävistä vastuuvapaudesta. Werner Langen on luvannut hoitaa nämä kaikki kolme asian kohtaa. Eihän kyse nyt suinkaan iästä ole, että pääsee sinne eteen puhetta johtamaan, vaan viisaudestahan siinä on kyse. Oi, onpas tämä nyt kauhean kovalla tämä mikrofoni. Niin, kiitän molempia puheenjohtajiamme tänään sitä, että näissä huonoissa liikenneolosuhteissakin tai sääolosuhteissa pääsivät paikalle. Minä olen tehnyt siis ei mietintöjä, vaan lausuntoja, lausuntoja. Vastuuvaliokunta on talousarvion valvontavaliokunta. Ja 10. tammikuuta 2013 mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksiin näiden kolmen viranomaisen suhteen, siis Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, niin todella 10. tammikuuta järjestettiin kuulemistilaisuus, jossa oli tärkeitä edustajia näistä eri viranomaisista paikalla ja kuuntelemassa tilintarkastustuomioistuimen aivan oikeutettuja huomioita. Kaikissa kolmessa tapauksessa nämä viranomaiset liittyvät tai perustettiin rahoitusmarkkinavalvonnan pyörteissä, parantamisen pyörteissä vuonna 2010 toiminta käynnistyi ensimmäinen tammikuuta 2011, joten kyse on nyt ensimmäisestä vastuuvapaudesta näille kolmelle viranomaiselle. Nämä eivät ole siis Euroopan unionin itsenäisiä toimielimiä. Ne ovat unionin ja jäsenvaltioiden alaisuudessa toimivia tällaisia yhteissä toimielimiä. Ja tässä ensimmäinen ongelma sitten onkin nimittäin rahoitus. 60 prosenttia jäsenvaltiota, 40 prosenttia Euroopan unionin talousarviosta. Ja tästä syntyy tietenkin koko joukko organisatorisia ongelmia, jotka tietenkään eivät saa tulla taakaksi näille viranomaisille. Esimerkiksi se, että kansalliset tilintarkastajat Euroopan unionin tilintarkastajien rinnalla sitten mittaavat joka eri mittatikulla – ja vaativat hiukan eri toimia. Ja se tosiasia, että suuret jäsenvaltiot mm, käyttävät tätä rahoitusta myös joka vaikutusvaltansa lisäämiseen. Nostaisin kysymyksen, että onko parlamentin vaativa, vaatima riippumattomuus toteutunut, kun ajatellaan kansallisen tason toimia ja sen vaikutuksia esimerkiksi ESMAN toimintaan. Nämä ovat kysymyksiä, jotka syntyvät siitä, että näiden viranomaisten rakennelma ei ole ihan selkeä. Mehän tiedämme, että jäsenvaltiot pitkään ovat vaatineet eh, ja nyt on muuten aika kummallista, että pankkiunionista voidaan sopia näin nopeasti, vaikka oikeusperustaa ei ole. Tämä ihmetyttää minua edelleen. No luonnollisesti tämän näiden kolmen rahoitusvalvontaviranomaisen kuulemistilaisuuden äh, minä tutustuin siihen hyvin huolellisesti. Ja talousarvion valvontavaliokunta valiokunta toteaa, että mitä tulee ylijäämiin, 60-40 rahoitukseen ja tähän henkilöstökysymykseen, niin nämä ovat kaikkien kolmen viranomaisen kohdalla ongelma, joka tulisi, jotka tulisi ratkaista. Ensin voisin nyt puhua tästä Euroopan pankkiviranomaisesta, niin kuin esityslistallaki se on ensimmäisenä. Tässä lausunto luonnoksessahan tilaa ei ole kovin paljon. Me olemme vastuussa rahoitusmarkkinoista ja näin ollen otamme kantaa vain rahoitusmarkkinoihin. Ja kaiken kaikkiaan voin todeta, että mitä pankkiviranomaiseen tulee, tilien luotettavuus ja ylipäätään toimien laillisuus ja säännönmukaisuus, niin ei tämä nyt ihan optimaalinen lopputulos ollut, mutta kuitenkin hyväksyttävä. Eli tilit olivat tuotettavat ja toimet lailliset ja säännön mukaiset. Euroopan pankkiviranomainen, niin kuin nämä muutkin viranomaiset, vuoden 2011 talousarviostaan onnistui käyttämään vain osan. Ja Tämä osoittaa, että talousarviosuunnittelussa ja toteutuksessa on ollut tiettyjä ongelmia, koska tiettyihin käynnistämiseen liittyviin tavoitteisiin ei päästy. Tiedämme, kuinka vaikeaa tämä on. Kaikki kolme viranomaista lähtivät nollasta. Ja kyseessä on kuitenkin 27 jäsenvaltioita, joiden omissa viranomaisissa on yhteensä 53 000 virkamiestä. Joten voitte kuvitella, että kun tässä tätä toimivaltaa lähdettiin siirtämään vastoin jäsenvaltioiden tahtoa, niin eihän se ihan helppoa ollut, varsinkin kun tämä rahoitusmalli on mikä on. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tiettyjä puutteita pankki viranomaisessa, viranomaisen toiminnassa, mitä tulee sen oikeudellisiin sitoumuksiin, nimittäin Nimittäin äh, tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kolme oikeudellista sitoumusta oli tehty ennen talousarviositoumuksia. Ja tämän lisäksi mm, rahoitusmarkkinoilla toimiva Euroopan valvontaviranomainen ei kyennyt validoimaan kirjanpitojärjestelmäänsä nopeasti, ja tämä on tietenkin hieman yllättävää. Mitä tulee hankintamenettelyihin, niin kaikissa kolmessa tapauksessa kaikki hankinnat eivät täysin tapahtuneet varahoitoasetuksen säännösten mukaisesti. No, osittain pidettiin kiinni kansallisista hankintasäännöistä. No tämä ei tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa lue, mutta esimerkiksi yhdessä tilan tapauksessa otettiin käyttöön ne tilat, joita edeltäjä käytti ilman minkäännäköistä hankintamenettelyä. Ja kun tämä toimipaikka sattuu olemaan rahoitusmarkkinakeskus, jonka kiinteistön hintataso on korkea jo muutenkin, niin täällä kävi sitten niin, että nyt maksettavat mm, tilakustannukset ovat aivan suhteettoman korkeat. Ja mitä sitten tulee palveluksenottomenettelyyn? menettelyihin ja virkamiesten luokitteluun, niin tässä on sovittu, että viranomainen toteuttaa tarvittavat korjaukset mitä pikimmin. Ja minä ehdottaisin, että mitä sitten tulee kohtaan seitsemän, pyydämme tilintarkastustuomioistuinta valvomaan tarkasti, että viranomainen korjaa viipymättä kaikki puutteet. No, kyse on uudesta toimijasta. Toki tämä on otettava huomioon ja tietenkin on otettava myös huomioon se, että tämä rahoitus on aika sekalainen, mutta kun kyse nyt on pankkiviranomaisesta, niin ei tässä nyt mitään kauheaa alennusta voi antaa sääntöjen noudattamisen suhteen. Siirrytään eteenpäin. Kohta kuusi. Eli ESMA, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen. Mitä pankkiviranomaiseen tulee, Varkas oli paikalla kuulemisessa arvopaperimarkkinan viranomaisen kohdalla myös johtaja ja Esman. Ongelmat olivat aika vastaavia kuin pankkiviranomaisenkin. Kaiken kaikkiaan tarkastustuomioistuin katsoo, että tilit ovat luotettavat ja tilin perustana olevat toimet lailliset ja sääntöjen mukaiset hyvä niin, mutta samoin talousarvion toteuttamisaste on ollut alhainen, erityisesti hallintomenojen kohdalla, ja tämä johtuu talousarvion suunnittelun ja toteutuksen ongelmista, jotka vaikeuttavat kaikkien viranomaisen perustamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Ja mitä tulee oikeudellisiin sitoumuksiin, niitä ei saa tehdä ennen talousarviositoumuksia, näin kävi siis tässäkin tapauksessa. Ja mitä tulee sitten siirrettyihin maksumäärärahoihin, yli 200 000 euroa, joita vastaavia oikeudellisia sitoumuksia ei ole tehty, niin näin todettiin, että nämä peruutetaan ja tällainen tilanne ei toistu vastaisuudessa. Sitten tilintarkastustuomioistuin on havainnut, että ESMA, vaikka onkin käynnistysvaiheessa, niin sillä tulisi olla sisäisen valvonnan ja käyttöomaisuutta koskeva dokumentoinnin standardit Samoin sitten henkilöstösääntöjen täytäntöönpanosäännöt ja petosten torjuntaviraston kanssa tehtävä toimielinten sopimus on hoidettava mitä pikimmin, koska öö, myöskään ei täysin tiedetä öö, näistä ongelmista Olafin suhteen. Kun kuulimme Dalin liittyvistä ongelmista, niin enpä tiedä, haluanko säilyttää tämän tilintarkastustuomioistuimen kohdan, sillä jos petosten torjuntavirasto pitää itseään jo ihan tuomioistuimena, niin ei käy. Kyseessä on hallinnollinen elin. Eli ehkäpä tätä kohtaa kuusi vielä hiukan muuttaisin. Ja sitten mitä tulee palveluksenottomenettely ja niiden avoimuudessa on parantamisen varaa samoin nimitettävän valintalautakunnan suhteen ja tulisi toteuttaa kaikki ne säännöt, joita tulee varahoitoasetuksesta, eikä vain jonkun tietyn jäsenvaltion sääntöjä. Minähän tässä jo totesin noista äärimmäisen kalliista vuokrista Lontoossa se, että otetaan käyttöön edeltäjän ää, tilat suoraan on ongelma. Tämän verran tästä. Ja tässä kohtani kahdeksan kehottaa tilintarkastustoimiston tutkimaan lukuisat huomautukset tarkasti vuonna 2013. Kolmas viranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, EVLEV. Tässäkin voidaan todeta, että lausumatilien luotettavuudesta ja tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja sääntöjen mukaisuudesta. Kaikki on kunnossa. Ja mitä tulee perustamisvaiheeseen, hallintomenot olivat niin alhaiset, että tietoteknisiä laitteita koskevia tavoitteita ei kyetty lainkaan saavuttamaan. Ja mitä sitten tulee kirjanpitojärjestelmään, se tulisi validoida mahdollisimman pian. Ja samoin hankintamenet menettelyjen tulee olla täysin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisia. Tarjouskilpailujen ratkaisuperusteet määritetään etukäteen ja sopimukset tehdään kirjallisesti ja kaikkia hankintaa koskevia unionin sääntöjä noudatetaan. Tässä oli hiukan enemmän siis huomautettavaa. Samoin valintalautakunnat on perustettava ja Tässäkin pyydetään, että tilintarkastustuomioistuin tarkastaa yksityiskohtaisesti parannukset, jotka viranomainen on ilmoittanut tekemänsä vuonna 2013. Ja mitä Evleviin tosiaan tulee nämä kaksi, ja itse asiassa mitä näihin kahteen muutenkin tulee, niillä on hyvin selkeästi määritellyt tehtävät, mutta niillä ei ole, ja tämän sanon nyt äh, ajat, ottaen huomioon äh, seuraavan kohdan, niillä ei ole mandaattia siihen, että tulisi lisää byrokratia Delegoidut säädökset, jotka sisältyvät näihin kaikkiin asetuksiin, eivät äh, tee luvalliseksi sitä, että äh, minimiharmonisoinnin sijaan äh, takaoven kautta tulisikin maksimiharmonisointia. Kun ajatellaan niiden tulevaa henkilöstöä, ja sitä, että halutaan vaikuttaa kaikkiin asioihin niihinkin, jotka ovat edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaa, niin sehän ei tietenkään käy. Nämä ovat ihan tällaiset lyhyet lausunnot ja varmaankin tuon talousarvion valvontavaliokunnan kuulemistilaisuuden kautta saimme puututtua näihin kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos paljon näistä mielenkiintoisista täsmällisistä kommenteista. Nyt annamme puheenvuorot ryhmien esittelijöille. Rova Ferreira ei ole paikalla, eikä kai kukaan ole paikalla puhumassa hänen puolestaan. Edustaja De Baker on pyytänyt puheenvuoro. Onko se Ulle Schmidt? Oletteko Ulle Schmidtin tilalla? Aivan, olkaa hyvä. ei Ferreran tilalla, ei, ei. Sinun on problem. Koska silloin tulisi todellisia ongelmia. Um, thank you, President. Um, so, like you already can... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin näette, Alden, Alden varjoesittelijä Ulle Schmidt ei pääse paikalle. Hänellä on Ruotsissa muita sitoumuksia, joten puhun nyt Ulle Schmidtin puolesta. Haluan tietenkin kiittää Venne Langenia näistä kolmesta vastuunvapauslausunnosta ja näistä ö, erittäin hyvistä päätelmistä, jotka Ulle Schmidt myös ö, hyväksyy. Alde on aina kannattanut näiden kolmen viranomaisen perustamista. Ne ovat avaintoimijoita, kun halutaan vakaammat ja turvallisemmat rahoitusmarkkinat. Me uskomme, että tarvitaan parempaa ja koordinoidumpaa valvontaa Euroopan tasolla. Siitä syystä onkin äärimmäisen tärkeää, että on kylliksi resursseja näissä, näillä viranomaisilla niin, että ne voit, voivat hoitaa tehtävänsä. Ulle on hiukan huolissaan siitä, että budjettineuvotteluissa viimeisten kahden vuoden aikana neuvosto ei ole ollut halukas myöntämään näille kolmelle viranomaiselle niitä varoja, jotka ne tarvitsisivat tehtävänsä huolehtimiseen tehtävästään huolehtimiseksi. Ja jos niille annetaan lisätehtäviä, niin kuin monissa direktiiveissä on ähm, tehty, kuten esimerkiksi luottoluokitusdirektiivissä ja sortausdirektiivissä, niin kyllä on sitten huolehdittava sitä, että niillä on myös äh, varat ja niiden äh, henkilöstömäärä on myös leikattu ajatellen nämä äh, alkuperäisiä suunnitelmia, joten tämäkin on ongelma. Äh, johtajat jo olivat huolissaan äh, siitä, miten joustamaton niiden talousarvio on, ja miten hankalaa on se, että talousarvio tulee kahdesta eri lähteestä. Samoin siirtojen kieltäminen on äh, aiheuttanut ongelmia vuodelta toiselle siis, joten tarvittaisiin lisää joustoa myös sen suhteen, kuinka paljon henkilöstöä voidaan palkata. Kun puhutaan tulevasta rahoituksesta näille viranomaisille, tästä tulisi keskustella ja myös Euroopan parlamentin tulisi asiaa tarkastella ja samoin ottaa se huomioon vastuuvapaus kysymyksissä. Kun ajatellaan tämän rahoituksen hyötyjä ja haittoja, niin ne tulisi kyllä kaikki ottaa huomioon. Täytyy katsoa, mitä muita rahoitusmahdollisuuksia olisi, ja parlamentin täytyy painostaa komissiota neuvostoa tämän suhteen. Ja lopuksi toivomme, että saadaan laaja konsensus kaikkien ryhmien välillä voimakkaasta hyvästä tekstistä talousarvion valvontavaliokunnalle ja Ulle Schmidt kovasti haluaa käydä keskustelua valmistelijan ja muiden varjovalmistelijoiden kanssa. Kiitos. Kiitos edustaja De Backer. Mielestäni Philip Lambert puhuu Sven Gigoldin puolesta nimissään. Gigold. Well, uh, congratulations to the rapporteur. Haluaisin onnitella esittelijä ei tämä ole vaikeaa näin sanoa, mutta vähän epätavanomaista, että tällaiset onnittelut voin esittää. Mutta on syytä tarkastella, miten nämä kolme viranomaista voivat toimensa hoitaa. Muistan, mitä kiistoja oli, ja kun puhuttiin sitä, että asioita ei voitaisi hoitaa kunnolla, ja sitten nämä stressitestin tulokset, mutta toisaalta emme saa unohtaa sitä, että näihin tahoihin ei ole koskaan saatu sellaisia resursseja kuin olisivat tarvinneet tehtäviä hoitaakseen. Tämä kannattaa myöskin muistaa. Ja yksi onnistumiseen liittyvistä tekijöistä liittyy tietysti siihen, että kyseessä on yhteisen talousarvio ja että ei olla riippuvaisia jäsenmaiden halukkuudesta federaaleja instituutioita ja tällä tavalla tulisi myöskin rahoitus sitten hoitaa, mutta ei tämän enempää. Kiitokset ja onnittelut Wernerille ja toivottavasti jatkossakin voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Merci, Filippo. Kiitos Filip tästä kannanotosta. Glute ei ole paikalla, eikä kukaan puhu myöskään hänen puolestaan. Hans-Peter Martin saa seuraavaksi puheenvuoron. Ganz herzlichen Dank. Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää valmistelijaa tästä lausunnosta. Kiinnostavaa työtä. Ihan yksi lyhyt huomio ehkä minulta liittyy kysymykseen. Se, mitä Langen tuossa juuri esitti, oli hyvin konkreettista. Ja kun nyt luen nämä lausuntoluonnokset, niin eh, verrat, verrattuna mm, äskeiseen puheenvuoroon, niin nämä ovat aika abstrakteja. Ja kun ajatellaan tätä päätekstiä, siis itse mietintöä, niin tulevatko nämä ongelmat sitten siinä esiin ihan mustaa valkoisella ja siksikö niitä ei ole kuvailtu tässä näissä lausuntoluonnoksissa. Minun mielestäni tässä ei nyt ollut oikein lihaa luiden ympärillä. Kiitos. En Täällä havaitsen muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan sitten takaisin puheenvuoron esittelijälle. Werner, ole hyvä. Kiitos. Aloitan tuosta viimeisestä kysymyksestä. Ei ole mitään syytä sille, miksikö näitä yksittäistapauksia ei voisi ottaa tekstiin mukaan, mutta katsokaa, kun näissä lausunnoissa saa olla sanoja tai merkkejä vain tietty määrä – ja tämä on tällainen rajoitus, jonka parlamentti on itse itselleen asettanut lausuntojen suhteen ja siksi yksityiskohtiin ei voi mennä. Tämä ei suinkaan kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö kollegat voisi tarkistuksissaan tehdä yksityiskohtaisempiakin ehdotuksia, mutta minä jouduin itse poistamaan tekstiä näistä lausuntoluonnoksista, kun äh, tekstistä meinasi tulla liian pitkä verrattuna siihen montako merkkiä lausunnossa saa olla. Mutta meillä on todella siis tilintarkastustuomioistuimen kertomukset tässä taustalla ja kuulkaa, jos kaikkea lähtee kuvailemaan, niin tämä vajaa sivu, mitä tässä nyt tilaa on, niin se on aika äkkiä täynnä. Ja kun nyt puhutaan näistä kolmesta lausunnosta, niin seuraavassa kertomuksessahan tilintarkastustuomioistuimen tulee kunkin kolmen kohdalta sitten pureutua näihin yksityiskohtiin ja ongelmiin. Ja mitä tulee pankkiviranomaiseen ja arvopaperimarkkinaviranomaiseen, niin Ross puhemies Martin Schulzille on kirjoittanut, koska kun kerran on tullut huomattavasti lisää tehtäviä, niin tarvitaan myös lisää henkilökuntaa ja tämä tulee maksamaan miljoonia. Ja kyllä meidän äh, näistä äh, kustannuksista täytyy keskustella ja niiden jaosta jäsenvaltioiden ja unionin välillä, että kuka maksaa mitäkin, koska tähän itse asiassa tämä 60-40 jako niin eh, se ei ole mikään kirjallinen sääntö, vaan se on tällainen sopimus. Ja luonnollisesti eh, tässä perustamisvaiheessa on tarvittu kansallisten eh, viranomaisten kokemusta ja apua, mutta kyllähän tässä nyt pyrkimyksenä on kuitenkin riippumattomuus. Ja kun katson, kuinka komissio on täysin piittaamaton esimerkiksi pankkiviranomaisen tilanteesta pankkiunionissa, että yksi ainut jäsenvaltio voi pistää kapuloita rattaisiin niin paljon kuin haluaa, niin kyllä minusta vaikuttaa siltä, että me parlamentissa, meidän on todella huolehdittava siitä, että nämä kolme viranomaista voivat toimia riippumattomina, vaikka kaikille ihan kaikki päätökset eivät sovikaan, kun ajatellaan vaikkapa pankkiviranomaisen ensimmäisiä stressitestejä, niin vaikka kaikki näistä tykkääkään ja niiden tuloksista, niin se meidän on unohdettava. Kyse on täydellisestä riippumattomuudesta ja tämä meidän täytyy talousarvion valvontavaliokunnalle myös toimittaa, jonka täytyy näiden kahden ensimmäisen toimintavuoden pohjalta sitten tehdä jotain päätelmiä. Se ei ole meidän tehtävämme, vaan heidän. Kiitos puheenvuoroista, huomioista. Valitettavasti paikalla ei saa olosuhteiden vuoksi kovin paljon ihmisiä ole nyt tänään, mutta kaikki voitte esittää täydennyksiä ja tarkistuksia niin paljon kuin haluatte. Kiitos. Kiitos Werner, jos en ymmärsin, niin me tarvitsemme lisää valppautta Määräaika tarkistusten jättämiselle on 29. tammikuuta kello 12. 10. helmikuuta tarkistelemme niitä. Äänestimme Ekon valiokunnassa 25. helmikuuta äänestys asiasta vastaavassa valiokunnassa 19. maaliskuuta ja täysistunnosta täysistunnossa äänestämme joko huhti- tai toukokuussa. Näin ollen olemme sitten siirty, käsitelleet nämä esityslistan kohdat. Ja seuraava esityslistan kohta on vielä Wernerin harteilla, koska tässä on kysymys vakuutusedustuksesta, sen uudelleen laatimisesta. Olkaa hyvä, arvoisa esittelijä Werner. Kiitos. Tässä kyse on yhteispäätösmenettelystä osana äh, rahoitusmarkkinalainsäädännön äh, päätöksen saattamista. Tämä on näitä Michel Barnien aloitteita, että puhtaiden pankkipalvelujen rinnalla myös vakuutusedustus täytyy säännellä uudelleen ja käsitellä uudelleen. On käyty keskustelua siitä, onko tämä tarpeen, onko tämä oikein. Mm, mm, ehdottaa vähimmäisharmonisointia vai pitäisikö mennä pidemmälle. Ja kun tätä ehdotusta nyt on tarkasteltu, käyty koko joukko keskusteluja, kuultu monia ehdotuksia, niin minä uskon, että vähimmäisharmonisointi on oikea tie koska vaikka jotkut kansalaisjärjestöt muuta väittävätkin, niin ei vakuutusedustusta nyt ole ollut mikään konfliktialue rahoitusmarkkinaa kokonaisuudessa, vaikka näin on väitettykin. Yksi poikkeus on pitkäaikaiset sijoitustuotteet, nimittäin nämä eläke henkivakuutukset, koska niissähän on tiettyjä yksityiskohtia. Tämä liittyy tietenkin niiden kokoon, markkinariippuvuuteen ja myös kustannuksiin. Että ehkäpä kuluttajia täytyy tältä osin suojella eh, paremmin kuin muualla, etteivät rahoitusmarkkinoiden eh, väärät eh, kasvusuuntaukset käänny kuluttajia vastaan. Omassa mietintöluonnoksessani olen kaiken kaikkiaan ottanut huomioon teknisiä ulottuvuuksia. Erityisesti haluan kiittää sihteeristön edustaja Van Essia. Hän on todella auttanut minua kovasti. Tarkistuksia on tullut 109, niistä Osa on äh, ihan teknisiä, mutta osa menee kyllä substanssiinkin. Tässä on jokunen epäselvyys, jotka meidän täytyy äh, hoitaa. Sitten tässä on jotain käännöskysymyksiä, määritelmäkysymyksiä, lasketaanko tällainen vakuutusmaksu vuosipohjalta vai ei vaikka kysymyksessä olisi vain vaikkapa kuukauden mittainen matkavakuutus, samoin sitten erilaiset nämä luottovakuutukset ja yksinkertaistettu menettely. Tätä me toki tulemme vielä käsittelemään, mutta kaiken kaikkiaan uskon kyllä, että ehdotus tällaisenaan tässä on siis seitsemän pääasiallista alaa niin tekstin kautta voidaan kyllä varmaankin päästä ihan hyvän lopputulokseen. Ensimmäinen kokonaisuus on soveltamisella, ykkösartikla. Tässä halutaan luoda yhtäläiset toimintaedellytykset, se on komission tavoite. Ja siksipä komissio ehdottaa soveltamisalan laajentamista tapauksiin, joissa vakuutus ei ole myy- vakuutusyritykset myyvät vakuutussopimuksia ja vakuutusedustajan vahinkojen hallinnointiin sekä palvelujen ohella myytäviin vakuutussopimuksiin. Minulla on tässä ehkä hiukan kysyttävää, koska eiväthän näitä vahinkoja hallinnoi muut kuin tekniset asiantuntijat. Ja tämä laajentaisi kyllä tätä aika paljon, koska kyse ei siis ole vakuutusedustajista vahinkojen hallinnoinnin suhteen. Ja tässä kyllä mentäisiin aika pitkälle ja pyrittäisiin aika byrokraattisesti eh, hoitamaan äh, tämä kysymys. Minä en siis vahinkojen hallinnointia ottaisi mukaan. Sitten mitä tulee äh, matkavakuutuksiin, matkaperuutusvakuutuksiin ja autovuokrauksen, niin tässä halutaan äh, ihan ottaa nämä ulkopuolelle. Jos puhutaan yksinomaan matkaperutusvakuutuksista, niin alan mukaan kyse on 140 miljoonasta vakuutuksesta vuodessa, mutta ne ovat summaltaan alle 10 euroa tai korkeintaan kymmeniä euroja, joten mahdollisesti kustannukset olisivat niin korkeat, että se ei kannata, kun kuluttaja varaa vaikkapa 3000 euron matkan ja solmii 30 euron matkaperuutus vakuutuksen, niin ei tässä mielestäni mitään lisää byrokraattista valvontaa tai vastaavaa tarvita. Joten tässä kyse on ihan suhteellisuudesta. Ja siksi ehdotetaan, että tämä jätettäisiin ulkopuolelle. Sitten on yksinkertaistettu rekisteröintimenettely sääntely, soveltamisalahan kaiken kaikkiaan, kun sitä laajennetaan vakuutusyrityksiin ja niiden työntekijöihin. Ja siksipä onkin kysymys, että täytyykö näiden rekisteröityä uudelleen. Minun mielestäni uudelleen rekisteröinti vakuutusyritysten ja niiden työntekijöiden suhteen, jotka alalla ovat toimineet vuosia, on täysin turha. Toinen muutos koskee sidoksissa olevien edustajien uutta rekisteröintimahdollisuutta rekisteröityjen edustajien välityksellä. No, tätä kai voidaan tukea, mutta sillä rajoituksella, että vastuuta koskevia rajatapauksia voidaan välttää. Siis jos ajatellaan, että kolmas osapuoli toteuttaa rekisteröinnin tai tekee sopimuksia niin tässä saattaisi syntyä ristiriita. Sitten sivutoimisuus. Tässä tosiaan matkatoimistot, auto, vuokraajat ja vahinkojen hallinnoijat. No, tässä halutaan yksinkertaistettua menettelyä, mutta haluamme yksinkertaistettua rekisteröintimenetelmää, mutta me haluamme katsoa, että matkatoimistoautovuokraamot ja korvauskäsittelijät äh, voitaisiin käsitellä, tai tätä voitaisiin tarkentaa artiklan 4 osalta. Sitten ammatilliset ja toiminnan järjestämiseen liittyvät vaatimukset, kahdeksas artikla. Komissio on ehdottanut pysyvää ammatillista jatkokoulutusta asianmukaisten tietojen ja taitojen varmistamiseksi. Ja tämä aivan varmasti on äh, erittäin hyvä ehdotus, mutta kyse on nyt siitä, että kuka on vastuussa, kuka on todistusvelvollinen, onko kyse sitä jäsenvaltion sisäisestä omasta toiminnasta vai halutaanko, että EVLEV eh, käyttää jotain tällaista vuosittaista ilmoittautumisrekisteriä, jossa vuosittain nämä miljoona eh, tahoa joutuvat ilmoittamaan sakon uhalla. Onko tämä tarpeen? Ei. Koska toimivan valvontajärjestelmän puitteissa minun mielestäni tämä olisi aivan turha ja lapsi menisi pesuveden mukana taivaan tuuliin. Joten mahdollisesti. Kyllä, totta kai täytyy olla pätevyysvaatimukset, mutta samalla on huolehdittava siitä, että vähimmäisharmonisoinnin pohjalta vastavuoroinen hyväksyminen toteutuu. Ja minä olen itse asiassa tarkastellut tätä asiaa. Joissain maissa on käytännön kokemusta, toisissa ei. Ja tästä nouseekin itse asiassa esiin asia, jota vielä tekstissä ei ole se, että komissio vastavuoroisen tunnustamisen alalta voisi vuosittain tarkastella etenemistä, jos vaikkapa ranskalainen, vaikkapa Allianz tai äh, AXA, saksalainen tarjoaa palveluja Ranskassa tai päinvastoin, niin eihän kyse ole samasta tuotteesta, vaan tämä tuote on aina sopeutettu sidottu markkinaolosuhteisiin kussakin maassa. Eli sellaiset tuotteet, jotka olisivat identtisiä eh, rajojen eri puolilla, ovat aika harvinaisia saamieni tietojen mukaan. Eli tässä on nyt sellainen vaara, että ranskalainen kuluttaja ostaa saksalaisen vakuutustuotteen, mutta se ei kuitenkaan ole sama kuin Saksassa, koska säännöt Ranskassa ovat toiset ja vaatimukset. Joten kun ajatellaan sisämarkkinoiden perusfilosofiaa, niin kyllähän vastavuoroisen tunnustamisen täytyisi toteutua, jos ei nyt välittömästi, niin ainakin sitten siirtymäkauden jälkeen. Tämänkin asian minä tulen täällä ottamaan vielä esiin. Sitten yritys- ja alakohtaiset ammatilliset koulutuslaitokset. Ne tarvitsevat ehdotukseni mukaan vähimmäistason tehtäviensä hoitamiseksi kansallista jatkokoulutusohjelmien sertifiointia. Tällaista ne tarvitsevat. Tämä mielestäni on parempi kuin se, että joka ikisen vakuutus välittäjän täytyy ilmoittautua, niin kuin totesin, niitä on yli miljoona. On pk-yrityksiä, joissa on yksi, kaksi työntekijää, ja niille tämä olisi valtava byrokraattinen este. Eihän se suuryrityksiä haittaisi, mutta pieniä kyllä, ja tätä ei voida perustella. Sitten eturistiriidat ja avoimuus. Tässä on koko joukko tarkistuksia artiklaan 17. Komissio säätää vakuusedustajille vaatimuksen kertoa korvauksensa määrä sekä vakuutusyrityksen myyntihenkilöstölle vaatimuksen kertoa muuttuvan korvauksensa määrä. Mitä henkivakuutustuotteisiin tulee, niiden osalta kyseinen vaatimus tulee voimaan direktiivin voimaantulon myötä. Ja vahinkovakuutusten myynnissä ne on aluksi kerrottava asiakkaan pyynnöstä request, ja tietojen kertominen on pakollista viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Tiedän, että täällä parlamentissa on asiasta erilaisia käsityksiä. Ajatellen äh, tätä äh, siirtymä säännön siirtymäkieltoa. Ja kyllä tässä minulla on omia pohdintojani siitä, että ovatko nämä ehdotetut yksityiskohtaiset säännöt todella kuluttajan edun mukaisia. Jos voi neuvotella tästä provisiosta, niin voi käydä niin, että vakuutuksen sisältö ja sen pitkäaikaiset vaikutukset eh, jäävät ehkä hiukan syrjään. Tiedättehän toki, että eh, nämä, sitten nämä provisio neuvottelut eh, nousevatkin pääasiaksi pari 300 euroa ja näin ei saa olla. En ole varma siitä, että parantaisiko tämä sitten kuluttajan suojaa. Ja sitten voidaan mielestäni pohtia asiaa, joka vielä ehdotuksessani ei ole kirjallisena mukana, nimittäin se, että pitkäaikaisissa henkivakuutuksissa mahdollisesti voitaisiin tehdä sellainen kompromissi, jossa todetaan, että kustannukset tai kulut, joita tähän liittyy koko vakuutuksen aikana tulee kirjallisesti määritellä prosentteina tässä sopimustekstissä. En minä tätä nyt ole vielä ehdottanut, mutta tämä voisi olla mahdollinen kompromissi, jota saattaisin ehkä ehdottaa. Sitten ristimyyntikäytännöt, artikla 21. Eli komissio säätää, että paketissa tarjottuja vakuutuspalveluja ja tuotteita on tarjottava myös erikseen, eikä vain paketteina. Ja tämä vaatimus menee pidemmälle kuin MIFID 2-direktiivin vastaava säännös, ja se voisi myös johtaa siihen, että kuluttajien kannalta edullisia tuotepaketteja ei voi enää tarjota. Ja tästä syystä haluan muuttaa artikla 21 siten, että kuluttajille on kerrottava vain, voidaanko paketin osia ostaa myös erikseen. Kollega Tyler Imkossa on ehdottanut toisenlaista lähestymistapaa. Hän menee vielä pidemmälle kuin komission ehdotus ja toteaa, että yleisesti tällaiset paketissa myyntävät tai ristiin myytävät vakuutukset ovat ongelma. Ja, no, meidän täytyy käydä kerta kaikkiaan keskustelua. Ja odottelen sitten tuon kollegan tarkistuksia, niin saa nähdä, mitä sieltä tulee. Ja mahdollisesti tai joka tapauksessa tässä ei mitään lisää byrokratiaa saa syntyä. Jos joku ottaa lainan ja sitten tällaisen, äh, tällainen lainavakuutus, lainahoitovakuutus tarjotaan hänelle tässä myös. Ja se kuuluu pääkategoriaan, niin sitten voisi käydä niin, että tämä kaatuukin kuluttajan syliin, jos hänelle ei tarjota tällaista vakuutusta. Öö, hänen täytyy itse siis tehdä hyvin paljon vertailua ja tämä ei välttämättä ole kuluttajan suojan kannalta hyvä asia. Eli on aina öö, ilmoitettava, voidaanko paketin eri osia ostaa myös erikseen. Sitten seuraava vakuutusmuotoiset sijoitustuotteet. Seitsemäs luku. Direktiiviehdotuksen seitsemässä luvussa komissio säätelee asiakkaan suojaa koskevia lisävaatimuksia vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden niin sanottujen PRIPS-tuotteiden Package Retail Investment Products yhteydessä ja muodot vastaavat ehdotuksia, joita komissio antoi aiemmin. Eli ei haluttaisi tällaista lisää tuoteselostetta, vaan joka ikisessä tuotteessa täytyy olla yksityiskohtaiset kuvaukset. Ja tämä kyllä minun mielestäni voi olla aika hankalaa. Tärkein, tärkeämpäähän olisi, että on vastuussäännöt ihan niin kuin koulutuksenkin suhteen niin, että on oltava soveltuva koulutus. Ja jos tuota koulutusta ei ole, niin sitten äh, tulee, tulevat tietyt vastuukysymykset eteen, joten näin minä ainakin olen kokenut viime vuosina. Ei kannata kieltää kannattaa laittaa vastuuseen, jos ei kunnioiteta sääntöjä. Jos ajatellaan vaikkapa saksalaista oikeudenkäyttöä, niin jos joku aiheuttaa auto liikenneonnettomuuden, koska hänellä on ö, rengas puhki, niin hänen vakuutuksensa ei korvaa, koska hän on itse tämän aiheuttanut, kun ei ole huolehtinut siitä, että renkaat ovat ehjät. Joka tapauksessa näiden tuotekuvausten täytyy olla selkeät. Ei voi käydä niin, että jokaista välittäjää on valvottava erikseen. Tässä siis tapahtuu keskittämistä ja byrokratisoitumista, jota ei saa tapahtua. No niin, ja sitten tämä provisiokielto, mitä ehdotetaan provisiokiellosta. Mm. Joissain jäsenvaltioissa näin on jo tehtykin. Ja tutkimusten perusteella tämä itse asiassa ei ole vaikuttanut myönteisesti, vaan pikemminkin kielteisesti. Ja siksipä provisiokielto voikin olla haitallinen eikä suinkaan paranna kuluttajan suojaa. Sitten tämä pätevyyskysymys. Siinä kyse on siitä, että olisi todella tarpeen ottaa käyttöön vastavuoroinen tunnustaminen. Tämä koskee myös jatkokoulutusta ja tulisi ei nyt voi vaatia tasapäistämistä samaa kaikilta, tämä ei ole mahdollista. Sitten vielä viimeinen, viimeinen kohta, niin delegoidut säädökset. Komissio säätää monia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat direktiivin tärkeitä sisältöjä. Esimerkiksi edustajien riittävien tietojen ja taitojen määrittely, provisioiden laskentaperustaa, koskevat kriteerit, eturistiriitojen välttämistä, käsittelyä ja julkaisua koskevat toimenpiteet – ja tiedotus- ja raportointivelvollisuus asiakkaita kohtaan. Kaiken kaikkiaan on hiukan varauksellinen, sillä näin mielestäni kyse ei ole enää vähimmäisharmonisoinnista, vaan takaoven kautta halutaan mahdollisimman pitkälle menevää harmonisointia. Ja tästä syystä ehdotetut delegoidut säädökset on poistettava. Ja niistä on sovittava yhteispäätösmenettelyssä neuvosto ja parlamentin välillä. Muistuttaisin, että viime viikolla jouduimme toteamaan Emirin suhteen, että viisi ensimmäistä teknistä direktiiviä, joista komissio on päättänyt, niin kaksi näistä viidestä kuuluu yhteispäätösmenettelyjen primäärioikeuden alaan. Tästä on keskusteltavaa. Ja delegoidut säädökset jättävät komissiolle vapaat kädet. Komissio voi tehdä mitä lystää ja tätä minä en hyväksy, tätä haluan mahdollisimman vähän, koska keskiössä ei saa olla tällainen de- byrokraatti, byrokraattinen rakennelma, ei vaan se, että kyllä jäsenvaltioiden on voitava asioihin myös vaikuttaa soveltuvalla tavalla. Yksi esimerkki, Byro- vaikkapa valitusten byrokraattinen valvonta. Tätä on ajopassa kuulemma jo otettu huomioon, että kaikki valitukset on kerättävä ja kaikki valitukset on byrokraattisessa sääntelymenetelmässä rekisteröittävä, ne on käytävä läpi ja niihin on vastattava. 18 000 valituksesta, joita vakuutusalalla viime vuonna tehtiin, tämä luku on Saksasta, 18 000 valitusta tehtiin Saksassa kansalliselle valvontaviranomaiselle. Vain kuusi kappaletta kuusi koski vakuutusedustustoa. Kaikki muut ovat koskeneet vakuutustuotteiden sisältöä, joka ei tähän asetukseen liity. Joten kyse on siis alle promillesta. Kuusi vakuutusvälittäjää vuodessa aiheutti valituksen, niin se, että tässä nyt asia hoidettaisiin delegoidun säädöksen pohjalta niin kuin on ehdotettu, aiheuttaisi aivan liikaa byrokratiaa. Eli tukekaa minunkin linjaani mahdollisimman minimiharmonisointi, mahdollisimman vähän delegoituja säädöksiä ja on otettava huomioon kansallinen vastuu ja hyvin erilaiset kansalliset järjestelmät. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos esittelylle kaikista näistä teknisistä ja yksityiskohtaisista täsmennyksistä. Edustaja Sanchez Presedo ei ole paikalla. Hän on vakalastusvaliokunnassa. Annan välit puheenvuoron edustaja Debakerille, joka on tänä päivänä meidän uusi Ulle Schmidtin edustajamme, välitysmies. Um, of course, Ulle Schmidt, as is... Ulle Schmidt on Äh, Ruotsissa ei voi siis tähänkään keskusteluun osallistua, eli puhun hänen puolestaan. Kiitokset Veren Langille tästäkin esityksestä ja tästä mielenkiintoista keskustelusta. Hän haluaisi esittää joitain yleishuomioita Komission ehdotus on tärkeä aloite, kun pyritään parantamaan kuluttajan suojaa, mutta myöskin markkinoiden integraatiota yhteismarkkinoilla. Eli tarvitaan avoimet kilpailukykyiset eh, markkinat ja eh, sijoittajasuojelua tarvitaan eh, parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tarvitaan eh, minimiharmonisaatio lähestymistapa, se on hyvä lähestymistapa, mutta sijoittajien suojelukysymys tulisi nostaa esille myöskin yhteydessä nykydirektiiviin, jos halutaan huomioida erilaiset kansalliset toimet. Ja alustavassa ajatusten vaihdossa hänen mielestään tulisi huomioida eh, jo se, minkä tyyppisistä sopimuksista tässä on kyse, kun puhutaan vakuutussopimuksista – ja myös niin sanotut vakuutussijoitustuotteet tulisi hoitaa IMDn kautta pikemminkin. Ja tässä tulisi myöskin kuluttajasuojelun kysymykset huomioida riippuen siitä, mikä myyntikanava on ollut käytössä. Monet avainkysymykset tässä esiin nostetaankin ja myöskin sitä muutoksia, jotka ovat tervetulleita, mutta niin mielestä kuitenkin olisi paremmin vielä suojeltava kuluttajia ja on tiedotettava riittävästi kuluttajia, koska Ruotsissa varsinkin väärältä pohjalta on joskus sopimuksia allekirjoitettava ja paljon riippuu siitä, mitkä ovat henkilökohtaiset tarpeet ja tässä tarvitaan sitten välittäjän avustusta ja hyvää tiedotusta. Artikla 17 esiin sen, että aina eturistiriitatilanteita kuluttaja ei tunne että kolmas osapuoli antaa välittäjälle jonkinlaiset maksut, eli tarvitaan myöskin selkeää tietoa näistä maksumenettelyistä. Ja jotta välittäjän voi luottaa, on ymmärrettävä hyvin, mitkä linkit tällä on eri tahoihin ja myöskin kolmanteen osapuolen silloinkin, jos tätä kuluttajaa ei sellaisenaan vaadi ja maksujen kieltäminen. Tarvittaisiin EU-laajuisia määräyksiä suojelemaan kaikkialla EU-ssa kuluttajaa. Tarvitaan avointa menettelyä ja siksi tämä on tarvittava pyyntö. Mutta välittäjä voi itse sitten päätä sitä, käytetäänkö sanaa riippumaton. Jos haluaa jonkinlaisia maksuja, niin voi tietysti ajatella, että ei käytäkään sanaa riippumaton. Ja jos näin menetellään, niin kuluttajan on helpompi arvioida se, minkä tyyppiset eturistitilanteet saattavat kuvan tulla mukaan. Ja vielä kanteista todellakin, niin kuin Langin totesi, ehkä tässä yhteydessä eh, kannattaa jättää soveltamisalan ulkopuolelle eh, tämä asia, eh, artikla 4. Ja tältä pohjalta varmasti voidaan jatkaa asian käsittelyä ja hänkin mielellään osallistuu keskusteluun esittelijän ja varjoistelijoiden kanssa. Kiitos Philip Lambert, taas edustaa ja täällä Sven Gigoldia, niinkä? Ole hyvä. Uh, I'd like to start by thanking the numerous... Kiitos. Haluaisin eh, kiittää suurta yleisöä. Yleensä on enemmän kuin edustajia täällä. Ja toivottavasti mielenkiintoinen jaksaa säilyä täällä kokouksen loppuun saakka. Itse ainakin yritän pitää siitä huolen, ettei teistä tunnu, että turhaan tulitte paikalle. Werner äh, Langen ja Boyn tälläkin kertaa tukee. En tiedä, mikä tätä päivää riivaa, mutta on hyvä, että tässä esitetään minimiharmonisointi lähestymistapaa. Tällä tavalla jäsenmaat voivat äh, toimia enemmänkin halutessaan, mutta tarvitaan ainakin riittävän korkeatasoinen minimi vähimmäistaso. Ja tärkeähän tässä on ja tästähän liikkeelle on lähdettykin, eli nimenomaan kuluttajansuojaan liittyvät kysymykset. Ja mm, tähän ehdotammekin muutamaa tarkistusta. Komission ehdotus on askel oikeaan suuntaan, koska se kuluttajansuojan tasoa parantaa, mutta enemmänkin ehkä voitaisiin tehdä. Ja nämä asiat paremmin esiin nostaa mietinnössä. Esimerkiksi mitä tulee tietojen symmetrian Filipkin asiaa kommentoi. Tärkeää on, että maksujärjestelyistä tiedotetaan avoimesti ja kaikista niistä seikoista, jotka saattavat vaikuttaa kilpailuun tai eh, siihen, mikä on tiedotuksen laatua eh, laatu liittyvää näissä kysymyksissä. Ja ehkäpä jotain voitaisiin tehdä. Esimerkiksi se, kuinka varmistetaan, että välittäjä todellakin on riittävän ammattitaitoinen ja voi näihin standardeihin vastata ja myöskin äh, valvontaviranomaisen roolia. Äh, siihen liittyvää seikkaa haluaisimme vielä hieman muuttaa. Ja olisi tärkeää, että tämä äh, markkinasääntelypilari on niin läheisessä yhteydessä muihin kuin mahdollista esimerkiksi MIFIDiin. Ja liberaalille voin todeta, että tässä halutaan tehokasta lainsäädäntöä, ei haluta mitään lisätaakkaa esittää, eikä lisää liikoja määräyksiä esittää. Eli siitä on liikkeelle lähdetty. Ja tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos. Si, Filippa. Kiitos, Filip. Edustaja Fox. Onkohan paikalla? Ei. Onko täällä joku EKRstä? En näe. Sanchez Presedo ei ole tullut paikalle. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja Simo. Simon. So. Ähm, ein Kommentar äh, zu den Anmerkungen von Herrn Deback. Kommentoisin ähm, puheenvuoroa. En tiedä, olikohan tässä ehkä tulkkauksen vuoksi tiettyä äh, epäselvyyttä vai äh, jostain muusta syystä johtuen, mutta kuitenkin kirjoittautuminen riippumattomaksi neuvonantajaksi. Eli että mm, välittäjä itse voisi päättää, äh, käyttääkö äh, riippumattomuutta äh, tittelissä tämä riippumatta siitä, mitä tapahtuu maksujen suhteen. Itse katsoisin, että jos maksuja saa, niin tällöin ei voida riippumattomuudesta puhua. Joka provisioita saa, niin eh, silloinhan henkilö joutuu eh, ikään kuin elättämään itsensä tällä työllä. Mutta jos eh, toimii ilman palkkioita, niin silloin tietysti voi mm, ihan perustellusti sanoa olemansa riippumaton. Mutta jos haluaa provisioita edelleenkin saada, niin tällöin kuitenkin on erittäin tärkeää, että kuluttaja tietää, että eh, tätä ei nyt ihan pelkästään hyvästä sydämen hyvyydestä tehdä tätä työtä. Eli henkilöt, jotka provisioita saavat, eivät näin ole mielestäni voivat, voi katsoa olevansa riippumattomia. Kiitos, jos teille sopii. Yksi kommentti. Tämä on Anteeksi, jos teille sopin niin kommentti. Tämä keskusteluhan käytiin MIFIDin yhteydessä, jolloin päästiin kompromissitekstiin, kun asiakirja tuli täysistunnon käsittelyyn. En nyt lähde yksityiskohtiin tässä uudestaan, mutta teillä on Saksassa on niin, että teillä on kaksi eri sanaa ja ranskan kielessä on vain yksi. Saksaksi sanotaan äh, unanpähdi, joka tarkoittaa riippumatonta, selvständig, itsenäistä. Joissakin ö, monissa... Jotkut traderit ovat sitä mieltä, sanotaan heidät mielletään riippumattomiksi työntekijöiksi, eivät kuulu mihinkään ryhmään, minkään ryhmän rakenteeseen. Tämä voi synnyttää ongelman. Se synnyttää ongelman, jonka otitte tässä esille. Sen takia, kun päästiin kompromissiin täysistunnossa Mifidistä, osoitettiin selkeästi, että neuvottiin, että perustana olisi, että tämä neuvonantaja olisi perustunut riippumattomuuteen. Joko siinä on kyse heidän omista kokemuksista, opinnoistaan tai ne omista näkemyksistään, silloin he saavat palkkiota niin kuin halutaan, provisiot mukaan lukien, mutta jos on kyse neuvonantajasta, joka sanoo, että hänen arviointinsa tuotteista on tehty riippumattomasti kaikista mahdollisista rahoituksellista finanssikontakteista suhteessa tähän tuotteen tuottajaan, niin silloin on sanottu selvästi, että ei ole mitään mahdollisuutta antaa palkkausta tässä lisäksi ei tämä minulta minut ohi, mutta ehkä on huomattu vähän liian myöhään. Varmasti tämä tulee kolmikanta neuvotteluissa korjatuksi. Ei tämä ole kyse esittelijästä tai esittelijästä, mutta sanottiin, että se jo onkaan riippumattomasti neuvoa. Ei voi saada minkäänlaista palkkiota, ei edes omalta asiakkaalta. On tämä nyt aika hullun kurista vähän liioiteltua eihän tämä tulee esille trilogissa. Hän saa palkan, mutta Tämä äh, malli on aika yleinen. Ranskassa minulle sanoi XRS Trader, että hänellä on 3000 asiakasta ja yksi, joka suostuu maksamaan palkkiot. Kaikki muut ovat äh, tyytyväisiä provisiojärjestelmään. Eli tämä tässä ihan vain mielenkiinnon vuoksi tuli esiin. Oman mielenkiintoni vuoksi halusin sanoa tämän kommentin. Monsieur le Président Skinner, spécialiste edustaja Skinner, joka on vakuutuskysymysten asiantuntija. Ah. Enkä nyt suinkaan, mutta kiitos puheenjohtaja. Pari seikkaa. Eli maksut tai provisiot, tämä korvauskysymys on tärkeä, ei myöskään kun riippumattomuudesta puhutaan pelkästään, vaan myöskin kun ajatellaan, että tietysti jollain tavalla mukana erilaisissa pienissä yrityksissä ja etsivät erilaisia sopimuksia kuluttajien kanssa ja tästä edelleenkin elantonsa saavat. Eli on saatava tähän riittävän hyvä tasapaino ja olisi katsottava, eh, miten tulevaisuudessa sitten kuluttajat käyttäytyvät vakuutussopimuksia ostaessaan. Varmasti kaikki täällä tietävät, että on mahdollista internetin kautta äh, saada hintavertailu ja tällainen passiivimarkkinointi on olemassa. Vaan itse tällöin on sitten äh, löydettävä tiedot ja tällä tavallahan äh, monet ähm, yritystenkin asiantuntijat toimivat. Monet varmasti toimivat hyvin ammattitaitoisesti, mutta mm, jokainen tietysti Äh, hyödyntää omaa ammattitaitoaan ja mainettaan. Eli kyllä tähän äh, kriittisiäkin näkemyksiä liittyy. Mutta tärkeää on nämä asiat äh, hoitaa kunnolla ja katsoa, miten nämä vakuutuskysymykset hoidetaan, niin kuin kaikki varmasti tietävät. Niin Yhdysvalloissa tilanne on toisenlainen. Yleensä etsitään kokonaista pakettia lainsäädännön suhteen ja sitten lähdetään liikkeelle siitä, että halutaan suojella jotain. Eli tilanne kuluttajan kannalta on ihan erilainen siellä. Ehkä on hyvä tämä asia hoitaa, jotta saadaan tämä vakuutuspaketti kokonaisuudessa valmiiksi. Mikään asiantuntija näissä ole, sen sanon vielä. Kiitos. Minulle on sanottu, että edustaja Sanchez Presedo on tulossa tänne. Meillä on navigaattorit <laughs> laitettu valmiiksi, jotta voimme aina paikantaa ja tietää, kuka on menossa ja minnekin ja koska. Voimme siis odottaa ehkä tovin, että edustaja Sanchez Presedo tulee paikalle. Rova Beres on tullut paikalle esittelemään omaa mietintöä, eli meidän ei tarvitse näin ollen keskeyttää istuntoa. Me annan puheenvuoron sitten Wernerille, ellei joku muu halua tässä välissä käyttää puheenvuoron ehkä voit puhua Wernerin nyt ja sitten anna, annamme ystävällämme puheenvuoro, kun hän pääsee saliin. Yeah. No, sopii. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kollegoja puheenvuoroista. Kiistanalaiset kysymykset nousivat kaikki esiin. Olen Peter Skinnerille äärimmäisen kiitollinen siitä, että hän viittasi tähän internet-problematiikkaan. Rova Styler inkossa on ehdottanut pakollisia hintavertailuja. Tämä voi olla väline, mutta jos se on pakollinen, niin minun kokemukseni mukaan internet hintavertailuja on yhä enemmän. Ja tämä käytetään ehkä ensin, mutta tämän jälkeen sitten tarvitaan neuvontaa. Mutta varmasti nämä molemmat asiat voidaan yhdistää toisensa, mutta passiivinen markkinointi tai markkinointi ilman neuvontaa vain hintavertailujen pohjalta, eikä vertaillen eri laatuja, niin ei varmaankaan riitä. Eikä. Ja mitä sitten tulee näihin provisioihin, niin kun näitä palkkioita maksetaan, niin eihän tämä ole tavallisen, tavanomaisen toiminnan mukaista. Eivät nämä provisioneuvottelut tai palkkioneuvottelut suinkaan voi olla tässä ohjenuorana. Ennen kuin kollega käyttää puheenvuoron, ehkä voisin vielä ilmoittaa, että teksti on käytettävissä kaikilla kielillä. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 6. helmikuuta. Kollega Presel tosin on pyytänyt ryhmänsä sisäisistä syistä tämän siirtämistä ja sihteeristön tietojen mukaan näin voidaan tehdä ehkä pari päivää voitaisiin lisätä määräaikaan viimeistään torstaina 7. tai perjantaina 8. helmikuuta voisi sitten olla määräaika tarkistusta jättämiselle. Ja tosiaan, miten IMKO on tässä mukana, siitä ei vielä lopullisesti ole päätetty. Neuvostosta tiedän kuitenkin, että neuvostossa aihe, vakuutus, edustaminen on ollut esityslistalla teknisissä keskusteluissa, mutta se ei puheenjohtajavaltio Irlannin prioriteettilistalle asti ole ainakaan vielä päässyt. Mutta ehdotan kuitenkin, että me edistämme omaa käsittelyämme ja näin voimme sitten pakottaa neuvoston ottamaan tämänkin asian esityslistalle, vaikka ei haluaisikaan. Tässä se, mitä minä halusin sanoa ennen kuin nyt kollega saa puheenvuoron. Kiitos Werner. Nyt me olemme seuranneet, en tulin teidän liikkumistanne täällä parlamentissa. Aivan poikkeuksellisesti saatte puheenvuoron esittelijän jälkeen tehdäksenne omat kommentit. Kiitos paljon. Tiedän, että tämä on poikkeuksellista. Pyydän anteeksi. Olin valastusvaliokunnassa, jossa olin esittelijänä tärkeän mietinnön suhteen Mauritanian kanssa teke- te- tekeillä olevasta sopimuksesta. Ja Haluan kiittää teitä siitä, että, että sain tulla tänne vielä puhumaan. Haluan kiittää myös Werner Langen ja että hän antaa minulle vielä puheenvuoron. En aio nostaa mitään ristiriitaa synnyttäviä kysymyksiä enkä mitään uutta asiaa. Hänen mietintönsä on erittäin hyvä. On paljon tarkistuksia kun hän puhuu rekisteröinnistä, Siinä on hyvin paljon otettu huomioon suhteellisuus ja kunhan puhuu ammatillisuudesta, ammattitaidosta jäsenvaltioissa, miten pyritään takaamaan tämä hyvä, hyvä käsittely näille e, vakuutusjonottajien eduille. Meidän täytyy säilyttää hyvät suhteet, koska tässä on kyse aika paljon vain pelkästä markkinoinnista. Me esittelijä on tehnyt hyvää työtä. Arvostan sitä suuresti ja tulen antamaan kompromissien tekemisessä parhaan, mahdon, parhaan panoksen ja mahdollisimman nopeasti. Kiitos paljon. Merci Antoine Werner. Kiitos. Werner, haluatko vastata näihin ylistyssanoihin? Haluan kiittää lämpimästi ja itse tarjoan yhteistyö- ja kompromissihalukkuutta kaikille koko ajan. Kiitos. Kukaan voi siis halua käyttää puheenvuorot. imko valiokunta on pyytänyt, että pääsisi hyödyntämään artiklaa 50 vahvistetusta yhteistyöstä. Tämä kysymys on siellä nyt työn alla. Kyseisen valiokunnan puheenjohtajan pitäisi antaa lausunto joko 31. tammikuuta tai 7. helmikuuta kun odotamme päivämäärä, anteeksi, päivämäärät ovat seuraavat tarkistusten määräaika 6. helmikuuta kello 12. Tarkistuksiin huomiot 25.–26. helmikuuta. Äänestys Ekon valiokunnassa 26. maaliskuuta. Täysistunnossa toukokuussa tänä vuonna. Edustaja Presedo on pyytänyt pientä lykkäystä, jos ymmärsin oikein, tarkistusten määräaikaan jättämiselle. Oletteko yhä samaa mieltä? Kyllä, Werner, ole hyvä. No en minä, eikö minä tarkistin tämän juuri, ei kokous, eikö tämä ole sille pääsiäis, pääsiäisen alusviikon kokous 27. päivä maaliskuuta, eikö se ole peruutettu koko kokous, poistettu kalenterista? Okei, okay, good. That's können wir später. Jaa, no katsotaan, katsotaan tätä sitten, kun niitä tarkistuksia on ja niitä käsitellään. On arresta ce point et... Selvä. Jäämme tähän nyt toistaiseksi ja nyt siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan, koska rouva esittelijä on tullut paikalle ja kaikki ovat valmiita kuuntelemaan hänen mietintöään. Siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka koskettaa keskeistä tietoa, avaintietoasiakirjoja, kun on kyse sijoitustuotteista. Rouva Beres, olkaa hyvä. Minulla on erittäin hauskaa antaa puheenvuoro sille, joka oli viiden vuoden ajan tämän valiokunnan puheenjohtaja. Nyt minä voin antaa hänelle puheenvuoron. Tässä on pientä koston halua leijumassa ilmassa. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen erittäin iloinen, onnittelen teitä tästä teidän ylennyksestänne valiokunnan puheenjohtajan. Olin erittäin minä sanoin äsken, että se on vain ihan iän suomaa tuoma ansiota eikä mitään muuta, että istun tällä tuolilla. Tässä on nyt kyse siitä, että ensimmäisen keskustelun mielipiteenvaihdon jälkeen, joka pidettiin viime vuoden lopulla, tässä on tarkoitus esitellä teille mietintöluonnos, joka koskettaa liittyy komission ehdotukseen, joka liittyy sijoitustuotteisiin yksityissijoittajille, vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita, packaged, packaged, jos haluatte sanoa englanninkielisen termin. Tässä on kyse tästä BRIPS-tekstistä, Packaged Retail Investment Products. Tämä teksti liittyy tekstiin, joka tutkittiin Langenin valvovan silmän alla. Ja sen takia minä haluaisinkin, että voisimme aikataulullisesti tutkia näitä kahta tekstiä yhtä aikaa. Ei ole ihan hyvä, että lähdemme laatimaan ihan erilaista tekstiä näissä kahdessa tekstiasiakirjakokonaisuudessa. No niin, tässä mietintöluonnoksessani, jonka olen teille nyt jo tuottanut kirjallisesti, minä ehdotan aika monia tärkeitä tarkistuksia tai muutoksia. 64. Ja haluaisin nyt kertoa teille äh, yleisestä filosofiasta niiden taustalta. Komission ehdotus pyrkii informoimaan säästäjiä tai sijoittajia, niitä, jotka haluavat säästää, lähteä siis yksittäisillä ihmisinä ostaa näitä sijoitustuotteita, paketoituja sijoitustuotteita. Ja niitä on johtanut se huolenaihe, että halutaan ennen kaikkea suojella kuluttajia ja palauttaa luottamus heille, miten rahoitusmarkkinat toimivat. Niissä tarkistuksissa, joita olen teille ehdottanut, niin minä olen ehdottanut joitakin muutoksia tähän alkuperäiseen ehdotukseen. Minulla on ollut jo mahdollisuus keskustella kahdesta kohdasta asianomaisen komissaarin kanssa, ja hän ei suhtautunut ihan kokonaan vihamielisesti asiaan. Ensimmäinen lausunto, jonka olemme voineet lukea imco valiokunnalta on samansuuntainen. Sen tarkoituksena on laajentaa tavoitteita, joita on peräänkuulutettu tässä tekstissä, ettei tässä ole kyse vain yksinomaan lähestymistavasta, joka, että haluaisimme vain puhua näiden tuotteiden tuottajista, eli kehittäjistä. Tässä otetaan huomioon yhtä lailla myös kuluttaja, ja se on se tärkeä pointti tässä lähestymistavassa tämä kuluttaja keskeisessä asemassa, säästäjä tai sijoittaja, sen pitäisi pystyä hyötymään sekä myös turvallisesta ja selkeästä sijoitusympäristöstä. Minä olen tehnyt ehdotukseni sillä vakaumuksella, että kuluttaja määrittelee itsensä tällä sijoitustrategialla, oli kyse sitten paketoiduista tuotteista tai ei. Ensinnäkin on kyse äh, hänen henkilökohtaisesta projektista, hankkeesta, onko kyse säästöstä tai sijoituksesta, äh, investoinnista. Henkilö, joka hänellä on vastassaan, hän, kukaan hänen vuoropuhelukumppaninsa kolmanneksi, mikä on tämän tuotteen verotuspohja, johon, josta hän on kiinnostunut. Tämä on kolmois lähestymistapa. Meidän täytyy ajatella myös soveltamisalaa kun me lähdimme laatimaan tällaista avaintietoasiakirjaa, ehdotan, että ei rajauta vain tämmöisiin ehdollistettuihin tuotteisiin, joiden rajaus, rajausympäristö on epäselvä, kyse kaikista säästötuotteista, tarkoittaa sitä, että ne kuuluisivat tämän ehdotuksen piiriin. silloin kyse osuuksista säästötuotteista, joiden tuotto määräytyy koron perusteella mukaan lukien valtion joukkovelkakirjat, pankkitallet, määräaikaisiin pankkitalletuksiin ja henkivakuutuksiin. Minä sanoin tämän jo silloin, kun tästä käytiin ensimmäistä keskustelua, kerroin omista motivaatioistani toimia tällä tavalla. Mielestäni tässä on pieni vääristymä lainsäädännössä, joka voisi suosia niitä kaikista monimutkaisempia tuotteita, joista voisimme saada kuitenkin mahdollisimman yksinkertaista tietoa, joka tapahtuisi sen kustannuksella, että on tuotteita, jotka eivät hyödy tästä lainsäädännöstä, ovat yksinkertaisempia, mutta eivät hyötyisi tästä yksinkertaistetusta avaintietoasiakirjasta komission tekstissä on pieni aukko silloin, kun määritellään, että tämä avaintietoasiakirja ei ole mitenkään kaupallinen luonteeltaan. Ehkä siinä voisi olla pieni väylä tehdä vähän, ma- vähän mainostaa näitä niin sanottuja monimutkaisia tuotteita, jolloin voimme sanoa, että meillä on hyvin vertailukelpoinen mainosteksti tässä ja on hyvin selkeä ja turvallinen verotuksesta. Sanoin sen jo johdannossa äsken, minulle se on tärkeä osa jos suhtaudutaan vakavasti tähän ehdotukseen, ei vain mainosteta näitä monimutkaisia tuotteita, sijoitustuotteita. Kuluttajan pitää tietää, mikä on verotuspohja, mihin hän lähtee mukaan. Kehittäjän pitäisi myös pystyä luoda tätä asiakirjaa, tietoasiakirjaa, antaa riittävästi tietoa verotuksellisesti, niin kuin se on olemassa näissä kaikissa maissa tuotteissa, joissa he haluavat lähteä jakamaan näitä, myymään näitä tuotteita. Kyllä tässä on kyse vastuustakin. Minulle, minulle tämä sopi ihan hyvin, että se jäisi kehittäjän, eli tämän tuotteen luojan harteille, mutta se kuuluisi myös tämän tuotteen jakajan harteille silloin se olisi mahdollisimman tiivis. Siinä olisi nämä sovellettavat verotustekniset osat näihin kyseisiin. Ei tässä ole kyse siitä, että kuinka paljon te maksatte veroa, vaan minkälaiseen oletteko te, onko se lähdeverotus vai yritysverotusperusteinen. Eli tässä pitäisi olla selkeästi mainittuna tämä päätös selkeä kuluttajan kannalta. Kolmas elementti liittyy riskiindikaattoreihin tässä on erilaisia tulosskenaariot ovat suositeltavia kuin aiemman tuoton tuloshistorian perustavat. Siinä on kyse esimerkiksi vastapuoliriskeistä. Me puolamme riskiindikaattoreja, jotka perustuvat vain menneisyyden tuloksiin, koska se mitä tapahtui eilen ei ehkä välttämättä tarkoita sitä, että kaikki tapahtuu prikulleen samalla tavalla huomenna, kun on kyse tarkistuksista 22, jota ehdotan teille. Tässä on kyse hyväksyntämenettelystä. Koko asiakirja ajatellen voitaisiin ajatella ehkä kevyempää vaihtoehtoa stressitesteistä, joka olisi kehittäjän eli tuottajan äh, käsissä. Tästäkin voitaisiin keskustella, mutta meidän täytyy sitä syventää neljänneksi. Olisi mm, sanktiot olen niistä jo sanonut. Minä ehdotan, toivon, että tästä tulisi, tämä valiokunta olisi enemmistöstä tämän takana. Meillä pitäisi olla eurooppalainen valvontaviranomainen ja vahvistaa tämän valtuuksia. Tässä on kyse tarkistuksesta 4.4 kappaleessa kaksi alakohta. Toinen, ensimmäinen alakohta. Sen avulla voimme sanoa, onko mitkä toimivaltuudet on annettu Esmalle tämän MIFin, IMDn puitteissa, jotta voitaisiin äh, siis tietää, mistä yksittäissijoittajatuotteista on kysymys, yksityissijoittajan tuotteista on kysymys, rajata niiden jakamista tai kieltää ne silloin, kun on, ne voivat äh, olla puutteellisia – kun on kyse sanktioista, mielestäni listan, ei, mielestäni listan ei pitäisi olla tyhjentävä, mutta kaikki se, mikä kiittää, kieltää tämän julkisuuden tai niin, niin sanotun mainonnis, mainontamisen ei mielestäni ole vakavasti otettavaa toimintaa, mutta komission ajatuksena oli se, että on tämä systeeminen riski, jos on kyse eh, niin sanotusta myrkyllisestä tai mädästä tuotteesta, kun on kyse näistä yksityissijoittajatuotteista tai joita niitä jaetaan suurelle yleisölle, jos on kyse toksisisuudesta kysymys, jotka voivat vaarantaa rahoitusmarkkinoiden tasapainoon, niin kyllä silloin suuren yleisön pitää olla tietoinen tästä mahdollisimman nopeasti. Muutoin en ymmärrä, miten voisimme saada pois kaikki, poistaa kaikki laiton käytäntö ja olla riittävän pelottavia tässä, että poist, pystymme poistamaan kaiken laittoman käytännön. Viides toiseksi viimeinen kohta liittyy kaikki kaikkiin informaatioon, joka annetaan näille sijoittajille. Kaikki sijoittajathan haluavat tietää, mihin, mitä se rahoittaja, mitä se, mihin, mitä se raha hyödyttää tätä tuotteen tuottajaa. Onko tässä kyse spekulaatiosta vai halutaanko rahoittaa reaalitaloutta? Tässä on kyse kuluttaja keskiössä, häntä pitää rohkaista, mutta tiedon pitää olla avointa, informaation pitää olla avointa ja selkeä. Tämä viimeinen kohta. Miten me haluamme niveltää tämän tekstin muihin vastaavan tyyppisiin teksteihin? Kiitän tämän valiokunnan sihteeristöä, jonka suurella työpanoksella olen pystynyt myös laatimaan tämän öö, kaavion, jossa on hyvin selvä jäsennys tästä. E, täytyy pitää mielessä, että komission ehdotuksessa suunnitellaan tietystä ylimenoa, kun puhumme tästä direktiivistä, UCITS-direktiivistä, kun on kyse eurooppalaisesta ainsäännöstä, Siinä on jo velvoittava asiakirja joka vastaa KID-asiakirjaa, asiakirjaa, mutta tässä oli kyse ihan prikulleen samoista asiakirjoista ajattelemme osakirja, koska tällä on nimi KIID. Toinen on taas nimeltään KID lyhennyksineen. Komissio ehdottaa tämmöistä viiden vuoden ylimenokautta tämän kahden velvoitteen toteuttamiseksi. Mielestäni pitäisi kuitenkin lyhentää tätä kolmeen vuoteen tämä, tämä viiden vuoden aikajakso, jos me haluamme laajentaa soveltamisamaa osakkeisiin silloin, jos me haluamme tarkistaa direktiiviä. Ja te varmasti tiedätte, että tästä löytyy kaksi asiakirjaa, jotka pitäisi laatia asiakirja analyytikoille ja asiantuntijoille. Standard ja Poor's ja heidän pikkusiskoilleen tai isoveljilleen. Ja yhteenveto, joka olisi noin 15 sivun mittainen asiakirja, josta olisi sen suurempaa hyötyä ehkä mutta ehkä voitaisiin mennä vielä pidemmälle, mitä olen tässä tekstissä kuitenkin ehdottanut, ja voitaisiin toteuttaa tämä ylimenokausi. Solvenssi kahden äh, osalta pitäisi niveltää, ja niveltää asiat paremmin puhumattakaan vielä siitä tekstistä, jonka mainitsin niin puheeni alussa, joka on kollega Werner Langenin käsissä, kun on kyse näistä vakuutusedustuksista. Viimeinen kohta. Minä olen puhunut jo IMK-valiokunnan lausunnosta, joka tällä hetkellä ei vastaa näihin kohtaan kolmeen, joka vastuussa puhutaan yhteistyöstä ja kuluista, kustannuksista ne voitaisiin kuitenkin äh, aika järkiperäisesti ja hyödyllisesti sijoittaa tähän mietintöluonnokseen, mutta esittelijällä on kuitenkin aikomus kallistua tuki näihin tarkistusten puoleen, joista olen tähän mennessä jo erittäin iloinen. Kiitos siitä, että sain esitellä tämän mietintöluonnokseni täällä tänään. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Äh, Eurostar ja Euroopan parlamentin matkatoimisto ja kaikki tekivät kaikkensa, että olisin päässyt ajoissa, mutta enpä päässyt, mutta nytpä tässä olen. Ensimmäinen varjoesittelijä on Sirpa Pietikäinen. Olkaa hyvä. Thank you. Um, <clears throat> I'll comment the uh, first couple of the points. Ensinnäkin hieman näistä yleisnäkemyksistä, jotka olivatkin tässä jo esillä ryhmässämme tässä nämä rakenteet ovat ongelma, kun puhutaan tästä pakettiratkaisusta, ja toisaalta sitten vertailtavuus erityyppisten tuotteiden välillä ja erilaisten pakettiinvestointien välillä, kun asia kuluttajan kannalta tarkastelee. Eli avoimuus on yksi avainsanoista. Ja sitten asia, joka myöskin kommenteista esiin nousee, ei niinkään kuin tästä lainsäädäntöpaketista puhutaan, liittyy tähän itse riskiin. Eli se sinällään ei ole paha asia vaan e, sijoittajan kyky ymmärtää e, se, minkälaisen riskin on ottamassa. Ja kun asiaa katsoo sitten toiselta puolelta, riskin toista puolta, niin investoinnin eh, arvon säilyttäminen sekin on jo sinällään riski. Eli kyseessä eivät tule pelkästään mm, poliittiset tai muut vastaavat riskitekijät. Eh, eri seikathan saattavat johtaa siihen, että eh, varat menetetään. Ja lainsäädäntö on osa kuluttajan suojamenettelyä ja se on mielessä myöskin pidettävä. Ja jos lähdetään liikkeelle soveltamisalasta, ajatus laajentaa soveltamisalaa, jotta muutkin investoinnit voitaisiin huomioida samassa yhteydessä. Säästöjä en mielellään huomioisi tässä yhteydessä, mutta jos MIFIDin halutaan viitata, niin eh, tämä ehkä voisi olla yksi tapa toimia. Ja tietyt eläkeinvestoinnit ja henkivakuutukset tulevat tässä myöskin sitten kuvan mukaan. Ja kun tarkastellaan eh, tätä tuotetta, niin välttämättä ei olisi eh, ehdotonta tarvetta näitä mukaan ottaa. Mutta jos sitten vertailtavuus halutaan huomioida ja se, että joissain tapauksissa investoinnin arvo eh, halutaan suojata, niin eh, näiden syiden vuoksi ehkä kannattaisi ajatella mukanottamista. Ja tähän vielä palataan sitten, kun sisältöpuolta lähemmin tarkastellaan, kun katsotaan erilaisia maksurakenteita, kustannusrakenteita. Ja sitten eh, sisällöstä ehkä kannattaa paremmin eh, tämä eh, käyttöyhteys huomioida ja tutkia sitä. Kiit, en tiedä, onko se tässä yhteydessä nyt eh, paras tapa. Tulisi kuitenkin olla mahdollisuus huomioida myös muut relevantit dokumentit. Ja tässä, niin kuin tiedämme, jälleen eh, myyviä investointeja monenlaisia. Eh, jollekin saattaisi olla hyödyksi se, että eh, tiedot ovat selkeässä hyvässä paketissa, mutta on olemassa myöskin varsin monimutkaisia tuotteita myöskin riskin suhteen, jolloin jälleen myyvä sijoittaja tulee voida ehkä hyödyntää mahdollisuutta – mahdollisuutta hyödyntää myös muita olemassa olevia asiakirjoja. Tärkeää on tietysti menetellä siten, että kaikki eh, myös jälleen eh, myyntisektorin kustannukset saadaan tähän eh, kiidin mukaan. Ja riskien vertailuaspekti on ilman muuta myöskin tärkeä aspekti. Eli erilaiset äh, skenaariot tulee huomioida ja myöskin eh, tuotteen eh, laatu. Mm, sinällään en vastusta näitä eh, verotuksen liittyviä mm, säännöksiä. Risk reward indicator, se on hankala asia faktuaalinen lähestymistapa on ollut esillä, mutta investointien kann- e, sijoittajien kannalta tämä on hyvin vaarallinen lähestymistapa ja pikemminkin ehkä tulevat skenaariot kannattaisi tähtä yhteydessä huomioida, kun tämän tyyppisistä analyysistä puhutaan. Ja mikä on sitten esitedirektiivin yhteys tässä? yhteyden tulee olla selkeä, mutta mistään kumulatiivisuudesta tässä ei kuitenkaan saisi olla kyse, ettei synny lisätaakkaa. Ja parlamentin tulisi olla äh, vahvasti tuoda esiin se seikka, että lainsäädännön tulisi mennä samaan suuntaan näistä kysymyksistä äh, puhuttaessa. Tuoteinterventiot tässä viranomaisille tulee antaa enemmän valtuuksia resursseja. Tämä tuntuu ihan ymmärrettävältä. Ja myöskin eh, vastuu- ja sanktiokysymyksissä olisi edettävä. Ja vielä eräs seikka, joka olisi hyvä huomioida. Eli vaihtoehtoinen ratkaisu, eh, asetus tässä yhteydessä – tietyissä tapauksissa jäsenmaat eh, päätyvät DRn ja tällöin tulosten tulisi olla sitovia. kun eh, puhutaan näiden tuotteiden eh, eteenpäin viemisestä. Aldi, so, uh... Alden osalta olen varjoesittelijä, eli kommentoin muutamaa seikkaa omalta osaltani. Ensinnäkin kiitos luonnoksesta. Se sisältää paljon sellaista, eh, mitä voin tukea omalta osaltani. Ja paljon myös äskeisessä puheenvuorossa oli sellaista, mihin itsekin voin yhtyä. Eli selvä on, että varsin tärkeästä hankkeesta tässä on kyse. Eh, ehkä tässä olisi hieman enemmän eh, kannattanut esittää asioita. Tämä on ehkä hieman pettymys verrattuna siihen, mistä liikkeelle lähdettiin, kun ajatellaan eh, tätä kunnianhimoista lähestymistapaa ja yleensähän parlamentilla näitä kunnianhimoisia toiveita on ja hyvä näin. Ja nyt kommentoisin vielä myöskin hieman näitä Mm, vastuuasioita ja sitten riskiindikaattoreita, soveltamisalaa ja myöskin kustannuksia hieman kommentoisin. Ensinnäkin On tärkeää, että asia saadaan mahdollisimman yksinkertaiseksi, eli sijoittaja tietää, kuka on luotettava taho, kenen puoleen voi kääntyä. Mutta toisaalta, jos jäkälään puoleen kääntyy, niin sitten eh, tilanne voi olla hieman mm, hankala, kun ajatellaan pientä kuluttajaa, koska tällöin eh, tuottajakin tulee kuvan mukaan. Eli ehkä kannattaa asiaa eh, tarkastella, miten menetellä. Ehkä tällainen yhteinen vastuu saattaisi kyseeseen tulla, jos tehdään kuitenkin selväksi se, että mm, ei synny mitään ristiriitatilanteita. tilanteita. Eli on saatava selvyys siitä, kuka missäkin asiassa vastuun kantaa, eli miten nämä vastuukysymykset hoidetaan, jos jotain menee vikaan. Ja kunkin sisältöpuolta tarkastelee, niin en pitäisi tätä mahdollisuutena, eh, jos ei esitys itsessään ole liian monimutkainen. Mutta tietojen eh, valistusasiakirja silloin, kun sitä on jo muissa yhteyksissä hyödynnetty, niin voitaisiin ajatella, että näihin kannattaisi, nämä kannattaisi huomioida sen sen, että tässä kirjoitetaan uudelleen, mutta tässäkin jotkut eh, rajat kuitenkin eh, on huomioitava. Mutta varovaisesti tätä asiaa voi lähestyä ja ehkä rajoitetusti ainakin voitaisiin ajatella tämän tyyppistä lähestymistapaa. Kun tarkastellaan sitten näitä riskiindikaattoreita, voin yhtyä eh, kumpakin aikaisempaan puhujaan sikäli, että pelkästään aikaisemmat tulokset eivät voi olla tässä lähtökohtana. Siinä piilee oma vaaransa. Eli varmasti jonkinlaista äh, riskikertomusta tarvitaan tämän lisäksi numerotietoa. Mutta näistä äh, kertomuksista ei voida kuitenkaan ajatella sellaista lähestymistapaa, että kyseessä äh, on sellaiset selvitykset, yhden avulla vapautuu, mutta näistä saisi kuitenkin olla tässä yhteydessä hyötyä, jos asia ei tällä tavalla liikaa monimutkaistu. Ja soveltamisalaa mielestäni voisi laajentaa, jotta päästäisiin samalle lähtöviivalle tässä asiassa kokonaisuudessaan. Kuitenkin on oltava riittävän varovainen sen suhteen, miten pitkälle voi mennä, jotta ei mennä mahdottoman tehtävän eteen mutta kyllä kannattaa kuitenkin tarkastella mahdollisuutta laajentaa soveltamisalaa, kun tarkastellaan mukaan tulevia tuotteita ensinnäkin, mutta myöskin kun tarkastellaan sitä, mikä on toiveemme, kun ajatellaan muita tuotteita, jotka ovat eh, hyödyllisiä sijoittajan kannalta katsottuna. Ja eh, näistä puhuttaessa eh, kustannukset nousivat ensimmäisenä mieleeni. Ja Mifidissähän katsotaan rajoituksia sille, miten voidaan improvisoita vaatia, ja tämä asia on ollut esillä uk erityisesti, kun tämä improvisiokielto esitettiin, mutta joka tapauksessa tilanne oli hankala, kun ajatellaan, mikä rajoituksen tilanne on ollut. Eli se, että lähdettäisiin tuntipohjaisesta maksusta liikkeelle tai tarkastellaan prosenttiosuutta kokonaissummasta. Ja jos vaikka 2,5 prosenttia ajatellaan, niin puhutaan ihan eh, perusteettomista määristä. Siksi en oikein tiedä, olisiko mahdollista ajatella eh, Hollannin eh, lähentymistapaa, eli ei prosenttiosuuksiin pohjautuvia maksuja tietysti on hyvä, jos tietää, mikä on kokonaissumma, eli mitä joutuu maksamaan kustannuksena. Eli mm, tavallaan kyllä eh, tilanne on samansuuntainen kuin jos eh, saa eh, investoinneistaan tietoa paikallisesti ja tietoa myöskin siitä, mitä sitten tästä kustannuksia syntyisi. Eli jos voitaisiin eh, lähteä liikkeelle katsomalla, mikä eh, MIFIDin eh, yhteydessä on ollut mahdollista, niin kyllä voitaisiin ajatella näitä maksukysymyksiä, ehkä sitä, olisiko jonkinlaiset rajoitukset mahdollista mukaan ottaa tähän asiakirjaan. ja lainsäädäntö on nyt esillä juuri silloin, kun huomataan, että joissain asioissa on menty vikaan ja tärkeää on, että jatkossa ei näin enää EU-ssa kävisi. Ja tärkeää olisi siis lähteä liikkeelle asiassa ja olisi hyvä, jos muutkin voisivat asian myönteisesti suhtautua. No niin, ja ilmeisesti Filip nyt haluaa käyttää vihreiden puheenvuoron, olkaa hyvä. Äh, Sven Kiitos. Minä olen jälleen Sven Giegold, mutta ehkäpä kuitenkin voin tässä puhua hiukan äh, ranskaa. Kuinen kerran ole Sven. Olen erittäin iloinen, kun voin sanoa, että me arvostamme suuresti teidän laatimaanne mietintöluonnosta ensimmäinen asia, josta me haluaisimme puhua. No, no, me sanne pas grave. Rova Beresin kommentti ei tullut mikrofoniin, joten sitä ei pystytty tulkkaamaan. Tulkki huomauttaa. Äh, puhuja jatkaa. Ensinnäkin pitäisi tehdä niin, että kaikki tuotteet olisivat sijoittajan saatavilla. Se on kriittinen asia, eli pitäisi ottaa tietynlainen perspektiivis Sijoittaa on aika suuri sana, voitaisiin puhua pikemminkin säästäjistä. Ensimmäinen kohta, josta olemme samaa mieltä. Sharon mainitsi jo tämän toisen asian, jonka haluan sanoa, että perustamme muihin indikaattoriin, että menneisyys ei oli aina, olisi aina perusta ihan menneisyyden tikoja aina. Eihän aina kaikki tapahdu tulevaisuudessa niin kuin on tehty menneisyydessä, eli voisi olla toisia täsmällisempiä riskiindikaattoreita esimerkiksi markkinoiden vastapuoliriskeistä, mihin sijoittaja heittäytyy, kun valitessaan tietyn tuotteen. Mitä tulee sitten maksuihin, provisioihin, välittäjille maksettaviin maksuihin pitää olla yhtäältä avoimuutta, ole myös pragmaattinen niin kuin Sharon. Ja on ihan totta, että jos tämä on, niin tämä on minun pyyntöni, että voisimme saada vähän järjestystä tähän nykyiseen karumaailmaan. Katsotaan, mitä voidaan tehdä. Sinähän annat tämän, tämän roolinhan annat myös eurooppalaisille valvontaviranomaisille, kun haluamme turvata sijoittajan tai säästäjän <clears throat> asemaa. Se on usein tämmöinen köyhä äh, maalaisserkku, kun puhutaan sijoittajista. Eurooppalaiset virastot ovat hyvä asia tässä. Me annamme oman panoksemme tähän, kuten sanoit, ihan sattuvasti säästäjät tai piensijoittajat äh, eivät halua vain varmoja sijoituskohteita, mutta he haluavat vain tietää, mitä heidän rahallaan sitten tehdään, mitä sille tapahtuu. Onko meillä eurooppalaisissa lainsäädännössä riittävän vahvoja kriteereitä, mikä tarkoittaa kestävä sijoitus. Totta, ehkä kaikki ovat, kaikki sanovat, että meidän sijoitus on kestävää, kaikki pahimmat huijarit. Varmasti meillä pitäisi olla mm, kuitenkin, äh, olisi hyvä, että meillä olisi yh uudet yhtäläiset kriteerit, Euroopalla, Euroopan, Euroopan union kattavat kriteerit, joissa puhuttaisiin kestävästä sijoituksesta. Ehdotamme myös tarkistuksia, jotka pyrkivät nostamaan tämän sijoitustuotteen ympäristön kilpailukykyä ja turvallisuutta. Ja missä määrin voidaan rajata ihan minimoin nämä ristiriitatilanteet, kun on kyse sijoitustuottajien tuottajista, kehittelijästä ja välittäjistä, ettei tule ristiriitoja, että kuluttajahan maksaa aina viime kädessä loppulaskun. Näinhän on aina ollut. Toivottavasti minun viestini tuli perille, että ymmärritte hyvin. Minun pitää nyt lähteä, koska minun puolisollani alkaa tulla vilu. Thank you very much. Uh, now... Kiitos. Sitten Said e stä olen vaikuttunut puheenjohtaja, että saavuit paikalle ennen minua. Taidatpa osata jonkun sellaisen oikotien, jota minä en tässä tahossa vielä tunne. Tosiaan asia. Niin kuin kaikki kollegat tuen todella tiukkoja vastuuvaatimuksia, avoimuutta, niin kuin muutkin täällä Joten olipa mukava nähdä komissiolta hiukan tilastoja heti alussa, mutta eh, tässä kun olen puhunut eri ihmisten kanssa, kuluttajajärjestöjen ja teollisuuden edustajien. Jotkut sanovat, että KID on todella hyvä ja toiset taas, että kuka sitä KIDia tarvitsee. Eli tässä nyt tilanne on vielä hiukan auki ja itse henkilökohtaisesti aina olen lukenut analyysit tuotteista ja niin edelleen, mutta tietenkin enhän minä voi arvioida muita sen perusteella, mitä itse teen, mutta jostain täytyy lähteä liikkeelle ja meillä on nyt KID ja on ihan hyvä rakentaa sitten siltä pohjalta eteenpäin. Jonkinnäköiset standardit tarvitaan, mutta haluan, että me teet tästä monimutkaisempaa kuin ehdottoman välttämätöntä. Pari asiaa. Ensinnäkin MIFID mm, myyntisäännöt Tämä tukeutuu siihen, mitä parlamentti on MIFIDistä tehnyt, hyvät standardit, mutta täytyy olla varovaisia nyt sen suhteen, miten MIFIDiä sovelletaan käytännössä. Ja se, että mikä taho on minkäkin tiedon välittämisestä vastuussa, haluaisin tässä ehkä selvemmän vastuujaon tuottajan, ja sitten välittäjän välillä, joilla on MIFIDissäkin erilainen, erilainen rooli. Jos löytyy tasapaino näiden välillä, niin ehkäpä sitten voidaan löytää ratkaisuja niihin huolenaiheisiin, joita esittelijäkin täällä on esittänyt. Esittäjä halusi myös laajentaa soveltamisalaa muihin investointituotteisiin, muun muassa eläketuotteet. Minä tuen tätä ehdottomasti. Se on todella aivan oikea, oikea suunta. Täytyy tässä kyllä vielä pohtia, kun muita tuotteita ajatellaan, niin kuluttajat eivät ihan peruspankkituotteitakaan aina ymmärrä. He ajattelevat, että kun laita rahat pankkiin, niin turvassahan ne siellä ovat, mutta me tiedämme, että erilaisten tilien äh, mm, väliset erot ovat aika suuria. Jotkuthan itse asiassa lainaavat rahansa pankille ja pankki lainaa ne eteenpäin, eli eivät ne rahat ole aina turvassa siellä pankissa. Ja kyllä tätä täytyy kuluttajille selittää, joten siksi hyvä laajentaa soveltamisalaa muihin tuotteisiin. Ja kun ajattelee, mitä komissio on tehnyt, niin aivan äh, ilmeisesti se on edeltäjien arvioihin jo perustanut tätä ehdotustaan. Haluttiin tiettyjä rajoja ja minä tässä vielä pohdin, että ku, kuinka laaja tämä täytyisi olla ja täytyykö meidän todella lähteä sille tielle, mitä komissio ehdottaa ja katsoa, että toimiiko se. Vai voisiko olla niin, että usein tämänkin teollisuuden piirissä on ihmisiä, jotka haluavat jotain muuta, mutta ihan pien, piensijoittajien suhteellinen asiantuntija tai heille kohdistettujen tuotteiden suhteen, mutta kyllä tässä varmaankin voi syntyä e, erojakin, mutta Rova Beres, te ja minä olemme hyvin avointa keskustelua käyneet ja usko, aina aiemmin ja uskon, että yhteistyö teidän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa tulee olemaan aivan erinomaista. Kiitoksia. Kiitos. Onko täällä ketään QE-ryhmästä? Ei. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoroa? Ei. Siinä tapauksessa, Pervanche, saat loppupuheenvuoro. Vai haluatko kuulla komissiota? Onko täällä joku komissiosta? Tilman! No niin, Pervas sanoi, että kerrankin saat puheenvuoron. Mutta puoleen asti meillä vaan on aikaa pidä se mielessä. Very much. Kiitos paljon mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. Ihan lyhykäisesti tekninen huomio komission edustajanahan täällä puhun. Ensinnäkin eh, mietintöön liittyen näistä kohdista. sijoitustuote totta kai on tuote, jonka tulee stimuloida jollain tavalla markkinoida ja tulee eh, hyvää käyttöä eh, tukea. Eh, spekulaatiotuotteet eivät välttämättä ole sijoitustuotteita, ne kyllä sitä ovat, mutta eivät kuitenkaan sellaisia, joita halutaan tukea. Ja on tehtävä ero sijoitustuotteen ja spekulatiivisen sijoitustuotteen välille, sillä jos ostaa esimerkiksi futureita eh, tai eh, johdannaisia, niin silloin tietysti eh, investoi koskaan toivoo, että eh, saa eh, hieman voittoa tästä sijoituksestaan. Eli eh, johdannaisen ostaminen on sekä sijoitus, se on sijoitustuote, mutta tähän liittyy myös, sillä jos futurin ottaa, niin silloin <clears throat> suhdetuotteeseen on toinen, eli tällöin ei välttämättä ikään kuin investoi tähän tuotteeseen. Eli jos ero halutaan tehdä, tässä asetukseen. Tässähän siitä asetuksesta siis on kyse, eli on oltava varsin tarkka sanamuodoissa. Investointisijoitustuotteet ja spekulatiiviset sijoitustuotteet, niiden välille olisi näin ollen tehtävä ero ja e, jonkinlainen rajanveto tarvittaisiin en kuitenkaan ole ihan varma siitä, että olisimme tällaista vielä löytäneet. Me käytimme neutraalia termiä aikoinaan, koskemme emme tienneet, eh, mihin päättyy sijoitus ja mistä alkaa spekulatiivinen toiminta. Varsin hyvin voimme ymmärtää näkemys, jota täällä on esitetty, eh, eli että eh, joka tapauksessa – on ymmärrettävä se, että tuotteen, tuottaja ei enää ole, vaan liikkeeseen laskijasta on kyse. Eli kyse ei ole pankista, joka kokoaa tuotteen, vaan liikkeeseen laskijasta esimerkiksi velkakirjan osalta on kyse. Ja tällaiset yhteiset liikkeeseen laskijat, heidänkin tulisikin tehdä näin myöskin tulisi tehdä esimerkiksi France Telecomin jos liikkeeseen lasketaan vaikkapa bondeja. Ja tässä yhteydessä eh, on muistettava sekin, että Belgian hallitus, kun se eh, valtion eh, velkakirjoja laskee liikkeeseen, niin senkin tulisi esittää. Ja Belgian hallituksen tulisi sitten riskit arvioida Eh, mikä on tämä valtionvelan riski verrattuna muihin vastaaviin velkoihin. Ja tämä on sitten melko herkkä hanke, missä lähdetään liikkeelle, kuinka voidaan vertailla keskenään eri maiden velkakirjoja esimerkiksi ja mitä tulisi kirjassa esittää. Mutta formaattina olisi sellainen, että myös tämä tyyppinen tilanne siinä voitaisiin huomioida. On mahdollista, että kun hallitus toimii suorana liikkeeseen laskena, niin tilanne on hieman erilainen, eh, kun verrataan sitä tilanteeseen, jossa pankkituote eh, esitetään pakettimuodossa esimerkiksi sijoitusrahaston tai vaikkapa vakuutuksen muodossa. On selvää, että sijoitusrahastoa puhuttaessa tietokortit ovat ihan erilaiset kuin silloin, jos suorasta liikkeeseen laskijasta on kyse. Eli näitä seikkoja olisi sitten mukautettava vastaavasti. Ja kohta kolme Eli eronteko tai eriyttäminen jakelijan ja tuottajan välillä. Lähdettiin alun perin liikkeelle siitä, että tuottaja on vastuussa kidin eh, esittämisestä, koska hän tietää, kuinka nämä eri tuoteelementit huomioidaan ja tietää, mitä profiilia on hyödynnettävä ja miltä pohjalta sitten tällainen paketti eh, tuote on tehty. Alun perin ajattelimme, että jakelija vastaa vain eh, jakelusta, eli Esimerkiksi hänen ongelmana olisi, jos kirja ei voida esittää ennen kuin tuote tulee markkinoille, mutta välttämättä sisältöpuoleen eh, hän ei pystyisi puuttumaan, ei välttämättä ymmärtäisikään näitä yksityiskohtia, koska hän vastaa vain jakelusta mutta nyt sitten sanotaankin, että yhteisvastuun kantaisi myös jakelija, eli näiden kahden tahon välillä olisi yhteisvastuu, vaikkakaan toinen näistä ei välttämättä voi hyvin tietää, ovatko kidin tiedot sataprosenttisesti paikkansa pitävät mutta jos suora liikkeelle laskija on kuvassa mukana, niin tällöin jakelijan roolin on suurempi, koska tällöin tarvitaan eri eh, yrityksiä eh, tai eri hallintoja, esimerkiksi paikallishallinnot mukana, jotka yhdessäkin esittävät. Ja jos tällainen kirjo erilaisia eh, tuotteiden tuottajia ikään kuin on mukana, niin tällöin ehkäpä sitten jakelijan rooli saattaa olla suurempi. Hän toimii tällaisena ikään kuin välikätenä tässä riskiprofiilin liittyen. Eli jakelijan rooli saattaa vaihdella sen mukaan, mikä tilanne on, ja tästä varmasti on vielä keskustelua käytävä. ei nyt lähtökohtaisesti tilanne ollut sellainen, että me olisi halunneet olla laajan soveltamisalan kannalla, mutta kun asiaa teknisesti tarkasteltiin ja esitettiin, niin haluttiin mennä varmalla pohjalla eteenpäin ja haluttiin, että tässä tulee tällainen package-tuote. Silloinhan tiedetään, mistä on kyse, minkä tyyppistä palveluntarjoajista on kyse ja lähdettäisiin siis tästä kiristä liikkeelle ja jäsenlaskijat tulisivat kuvan mukaan myöhemmin. Mutta jos tämä välivaihe halutaan jättää pois, niin jotkut asiakirjan seikoista tulee sitten mukauttaa huomioimaan tämä kunnianhimoisempi soveltamisala. Ja mm, tämä vaatisi lisäponnistuksia, se on ihan selvä. Ja eläke vakuutustuotet, niitä nyt ei ole selvästi jätetty ulkopuolelle, mutta mukana on säännös, joka sanoi, että vastaava hit ja eh, julkaisi sen suhteen, eh, mitä tapahtuu, kun eläkkeelle se todennäköisesti poistetaan. Eli jos kyseessä on eläkevakuutustuote, niin se on kyllä soveltamisalan piirissä mukana. Tällöin kun puhutaan yksityistä eläkejärjestelyistä, siis pelkästään. Mutta KID eh, olisi sellainen, että selvä joudun maksamaan järjestelmän, mutta haluan tietää, eh, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun jään eläkkeelle. Eli jos yksityiset eläkejärjestelyt halutaan mukana säilyttää, niin tällöin GITin tulee ottaa mukaan osio, joka erityisesti soveltuu näihin eläkejärjestelyihin. Halusin näin ollen selvitellä hieman sitä, että eh, lähtökohdasta lähtökohtaisesti lähdettiin hieman ikään kuin asteittain liikkeelle. No, ei välttämättä ole suuri ongelma laajentaa soveltamisalaa, mutta kyllä sitten sanamuotoja on hiottava ja varsinkin, jos mukaan myös suorat liikkeeseen laskijat otetaan. Silloin varsinkin. Kiitos. Kiitos, Pervans. On euh, Kiitos. Parlamentissa on tehty työtä. Minusta tämä ei ole ymmärrettävä argumentti, mutta ei tämä nyt varmasti ollut se komission puheenvuoron perimmäinen filosofia. Yksi asia, jonka minä unohdin sanoa äsken, on, että tässä on monia aspekteja, jotka riippuvat tasosta kaksi. Teknisesti ne liittyvät tähän tasoon kaksi. Mitä meidän nyt pitää tässä tehdä? Minä olen iloinen, että monissa asioissa ollaan yhteneväisiä näkökannoissa. Kaksi aspektia on täällä nostettu esille usean otteeseen. Ensiksikin vastuun jakaminen tuottajan ja jakajan välillä, jakelijan välillä. Kaikki, mikä kun puhutaan tuottajasta ja vastuusta, se tulee yksinkertaistamaan koko tätä järjestelmää. Onko se tehtävissä, feasible – mutta ei sitä saa käyttää ainoana argumenttina, jotta voidaan sitten sillä välttää jotkut suuret verotukselliset linjat niissä maissa, joissa tuo, tätä tuotetta ruvetaan todella levittämään ja jakamaan. Ehkä tämä minun laatima ehdotus ei riitä, mutta meidän pitää niveltää nämä yhteen sillä tavalla, että keskeinen vastuu jäisi tuotteen tuottajan harteille. Se ei tarkoita sitä, että jakelija laittaa sinne pienen lisän tiedotteen verotuksesta, jossa mainittaisiin kuitenkin hänen vastuunsa äh, ja siinä puhuttaisiin kaikista tuotteista. Informaatio olisi ennen kaikkea tuottajan vastuulla. Mitä tulee sitten soveltamisalaan? Totta kai komissio pyytää kidia tähän mukaan tuottajallahan on ollut tapana jo laatia tämän tyyppisiä asiakirjoja, mutta jos me haluamme, että ihmiset rupeavat ostamaan osakkeita, niin ehkä liikkeeseen laskijat pikemminkin voisivat sanoa, mitä he tekevät ja mikä on niiden yritysstrategia ja mitä se todellisuudessa tarkoittaa – pitäisikö tässä nyt laajentaa piensijoittajien sijoitustrategia suhteessa suuriin yrityksiin? Viimeinen kohta koski näitä eläkevakuutuksia. Ihan realismin nimissä en ehdottanut soveltamisalan laajentamista eläkkeisiin, mutta totean, että sisä markkinavaliokunnassa näin puhuttiin. Jotkut kollegat myös toivovat tätä. Ehkä tästä voitaisiin keskustella kun keskustelemme parlamentin lopullisesta kannasta ja minä olen valmis käymään tätä keskustelua. Ja ne, jotka haluavat jättää tämän suuntaisia tarkistuksia, niin sanon tässä vaiheessa, että ei se minua häiritse laisinkaan. Siinä mielessä, että tämä, men, tämä koko teksti menisi loppuun niin se on sitten ihan kokonaan toinen tarina, jota en nyt ryhdy tässä mitenkään ennakoimaan. Tässä näin keskeiset kohdat, joita kuuntelin, jotka oli nostettu esille, ja olen siis käsitellyt omalta osaltani asian loppuun tältä päivältä. Uh, Hyvä, kiitos paljon. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 6. helmikuuta. Tark tarkoitus on 25. helmikuuta niistä keskustella ja 26. maaliskuuta toimittaa äänestysvaliokunnassa ja täysistuntokäsittely on sitten toukokuussa. Kiitos kaikille. Ennen kuin päätän tämän kokouksen, voin todeta, että tänään on Jean-Claude Junckerin euroryhmän puheenjohtajan viimeinen päivä tuossa toimessa. Tapasimme hänet viime viikolla Varmasti tulemme kaipaamaan häntä, hänen hyvän tuulisuuttaan ja suorapuheisuuttaan ja toivomme, että hänen seuraajansa täyttää nämä suuret saappaat. Ja huomenna aloitamme kello yhdeksän ja tuolloin on tarkoitus käsitellä yhteisestä arvo lisäverojärjestelmästä annettua direktiiviä ja sen tarkistuksia. Kiitos kaikille. Kiitos.